Hyvät kollegat, hyvä komission jäsen, jatkamme kokoustamme. Ennen kuin menemme tähän esitys, esityslistan kohtaan, joka käsittelee vuoden 2013 talousherviesitystä, haluaisin sanoa, että tämän aamuinen äänestys, joka koski Jyrän Fermin mietintöä, ja jossa oli kyseessä mm, sekä päätösluonnos että asetusluonnos näistä hankevelkakirjoista, niin tämän äänestyksen jälkeen toteamme, että se on Euroopan parlamentin joukkueelle neuvottelumandaatti, jotta voitaisiin neuvotella mahdollisesta sopimuksesta ensimmäisessä käsittelyssä parlamentin sopimuksen 70 mukaisesti esittelijä ja varjoesittelijät ovat tässä ryhmässä mukana. Kiitoksia. No niin, sitten siirrymme käsittelemään talousarvioesitystä vuodelle 2013, jonka komission kollegio on tänä vuonna hyväksynyt. Hyvä komission jäsen, tervetuloa. menettely oli ehkä vähän epätavanomainen. Sattumoisin parlamentin puhemies pyydettiin kollegion kokoukseen mukaan. Ja käytännön seuraus siitä oli se, että pääsitte tänne paikalle vasta tänään iltapäivällä. Mutta valitettavasti toisin kuin ymmärsimme, lehti lehdistölle antoi lausunnon sekä puhemies että te itse ennen kuin tulitte tänne budjettivaliokuntaan. Valitettavasti näinkään tietenkin parlamentti sai ensimmäisenä tiedon, mutta ainoastaan ainoastaan yksi henkilö. Toki hän on merkittävä henkilö, olemme kaikki hänet valinneet. Kyseessä oli parlamentin puhemies, joka tämän ensikäden tiedon sai, mutta kyllä tässä vähän kiusallinen tunne kuitenkin tänne budjettivaliokuntaan jäi. Tämän halusin teille sanoa, mutta eihän sillä tietenkään ole sen suurempia seurauksia. Tärkeintä on tietenkin päätöksen sisältö. Tiedämme kaikki, että vuoden 2013 talousarvio on erityisen merkittävä yleisessä nykytilanteessa ja myös siksi, että kyseessä on kauden 2007-2013 kauden viimeinen talousarvio, ja näin ollen se on sitten viitekehyksenä tulevia vuosia ajatellen. Hyvä komission jäsen, annan teille nyt välittömästi puheenvuoron. Thank you, Aleo. Ja... Kiitos, Aleo. Lyhyt perustelu varmastikin tarvitaan, kuten valiokunnan puheenjohtaja sanoi. Viime viikolla me jouduimme tekemisen uuden koreografian kanssa, mutta ehkä se on sitten samalla uusi traditiokin, mutta parlamentin puhemies tuli juuri sillä hetkellä, kun meillä olisi ollut tavallinen esiintyminen budjettivaliokunnassa ennen kuin käännymme lehdistön puoleen. Siis tämä oli täsmälleen kello 11.30, jolloin minun piti olla täällä budjettivaliokunnassa. Tällainen luova perinteisen agendan häiritseminen ei sinänsä ole paha asia, koska nyt olemme kohtaamassa todellisen haasteen vuonna 2013. Se on monestakin syystä todellinen haaste. Ja siksi voimakas yhteistyö toimielinten välillä on yksi ehto sille, että saadaan aikaan kunnollinen budjetti vuodelle 2013. Minusta meidän pitäisi, jos on uusi perinne, että puhemies on paikalla komission jäsenten kokouksessa, voisimme toimia saman menettelyn mukaisesti. Eli avaisimme tilanteen, tekisimme tilanteen niin, että kertoisimme ensin tuloksesta parlamentille ja sitten tiedotusvälineille. Kyllä tämä on mahdollista, tällainen perinteinen menettely joka on minusta terve. Tämä on nyt poikkeuksellinen budjettiesitys vuodelle 2013. Minun ei tarvitse toistaa teille, että tämän budjetin merkitys on kaksinkertainen. Kysymys oli pelkästään yhden vuoden budjetista, vaan viimeisestä budjetista, johon kasaantuu tietynlaisia ongelmia poikkeuksellisessa ympäristössä Euroopassa, mutta Tähän liittyvät tietysti jäsenvaltioiden budjettiongelmat. Tämä ei ole mikään ratkaisu näihin ongelmiin. Me olemme arvioineet, että jos otamme kaikki velkaintressit huomioon, joita jäsenvaltioilla on, niin niiden suuruus on kolme kertaa enemmän kuin EUn budjetti, jos maksettaisiin nämä velat. Se on siis kolme kertaa niin paljon kuin EUn budjetti joten me emme ole syy, emmekä ratkaisu tähän velkakysymykseen, mutta meidän pitää pyrkiä löytämään tasapaino säästöjen ja investointien välillä. Selkeästikin on nähtävissä, että kahdeksassa maassa, joissa on korkea työttömyys, on nähtävissä, että luottokriisi merkitsee myöskin investointien puutetta, työpaikkojen puutetta ennen kaikkea nuorten osalta – ja maksumäärärahojen taso on alhaisempi kuin mitä kollegani, jotka ovat vastaassa, vastuussa suurimmista kokonaisuuksista, Cholos ja Haan, kuin mitä he ovat siis ilmoittaneet vuodelle 2013, jopa tämä 6,8, josta keskusteltiin komission kollegiossa, siis jos mentäisiin 6,8 prosenttia ylöspäin, se on kohesioon ja maatalouden arvioiden osalta sellainen, että ei todennäköisesti kateta odottavissa olevia tarpeita vuonna 2013. Tietysti meidän täytyy pyrkiä tiukentamaan hallintoa, olemaan pidättyväisiä. Tämä on siis se taulukko, johon jo olette tottuneet. Kun olemme tulossa rahoitusnäkymien loppuun, silloin on lisätarpeita maksumäärärahoissa. Se ei ole mitään uutta, se on tavallista. Se ei ole mikään yllätys. Se tiedetään Euroopan unionin 27 pääkaupungissa. Me emme tässä voimme vain katsoa, mikä on totaalinen kehitys, joka tapahtuu aikaa myöten. Ja tämä trendi, tämä trendi on aina nähtävissä, jota voimme siirtyä uuteen. Mutta ei ehkä aivan sama trendi, jos katsotte tämän rahoitusnäkymien alussa on, oli nähtävissä jo ero maksusitoumusten ja maksumäärärahojen välillä vuonna 2007. Ja tässä näkyy se, että trendi on aivan sama, että maksumäär, maksut kasantuvat loppua kohti, mutta tällä kertaa täysin on hukattu aika vuonna 2007-2008, joka johtuu siitä, että viivästyy sopimus rahoitusnäkymistä me olemme nopeuttaneet toimeenpanoa loppua kohti, vaikka aukko on ollut hyvin näkyvä. Viime vuonna, vuonna 2011, ero sitoumusten ja maksimäärien välillä oli 18 miljardia euroa. Mitä me ehdotamme seuraavalle vuodelle on 13 miljardia. Olemme kasanneet vuoren maksamattomia maksamäärärahoja, joita on yli 200 miljardia, miljardia euroa. Niin kuin tavallista, eilen oli Euroopan parlamentin valtuuskunta yleistä asioiden neuvoston kokouksen yhteydessä Luxemburgissa. Moni kysyi, mikä on ratkaisu tähän kasaumaan. Vastaukseni oli selkeä. Testi on tänään, kun me teemme esityksen budjetista vuodelle 2013. Tämä ei ole mikään ihme ratkaisu, se on osaratkaisua. Meidän pitää maksaa pois ne sitoumukset, joita vielä oli maksettu, muuten me emme ratkaise tätä jäljelle jäänyttä näitä vaateita. Tämä varmastikaan ei ole teille mitään uutta, koska tämä on kerrottu jo aiemmin, mutta tämä nyt jatkuu vuonna 2013. Sininen linja, siniset linjat ovat yhtenäinen linja vuodesta 20, vuoteen 2011 on se, mitä pantiin toimeen, koska me pystymme maksamaan enempää kuin meillä on budjetissa, mutta katkoviiva on se, mikä oli vaatimusten volyymi, jotka ovat aivan perusteltuja 27 jäsenvaltiosta vuoden 2011 aikana. Ja voitte nähdä, että perustelut vaatimukset 27 maasta eivät ole vain äänestetyn budjetin yläpuolella, joka on tuo yhtenäinen punainen linja, siis se, mitä pan, voitiin panna toimeen hyväksytyn budjetin puitteissa, vaan jopa enemmän kuin budjettiesitys, jonka komissio hyväksyi, josta silloin sanottiin, että se oli liika-arvio verrattuna odotettuihin vaatimuksiin, mutta se ei ollut kuitenkaan edes se, mikä vastasi, olisi ollut vaatimuksista, 27 maasta tuli, joten vuoden 2012 budjetin osalta tilanne oli sama. Mikä on menetelmä tällä kertaa? Minä sanoisin tätä myöskin parlamentin puhemies tuki tätä näkemystä. Me emme voi kasvattaa sitoumuksia, joten pyritään nyt painamaan sitoumuksia alas niin paljon kuin mahdollista, jotta ei tuoteta lisää maksuja tulevaisuudessa, koska tämän päivän sitoumukset ovat huomisen maksuja. Mutta mikä on maksumäärärahojen taso? Se, joka hyvä, ne ovat menneisyydessä päätetyt sitoumukset. Sitä ne ovat olennaisimmiltaan. Ne ovat menneisyydessä hyväksyttyjä sitoumuksia. Joten ponnistelu on nyt tehty siihen suuntaan, että pyritään painamaan alas sitoumuksia. Ja tämä on nyt ennätystasoista, koska vuonna 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ja 2012 sitoumukset kasvoivat nopeammin mutta nyt vain kaksi prosenttia. Minusta se ei ylitä odotettavissa olevaa inflaation tasoa. Tärkeää on myös nähdä, että jotta voidaan maksaa enemmän kuin budjetin volyymi, me, me kokeilemme kahta pilottihanketta, projektivelkakirjoja ja riskinjakamisvälinettä. Siinä katsomme, virakoisi hyötymässä yksityiset markkinat ja auttaisi meitä selviytymään maksukapasiteetin osalta erinäisillä alueilla. Mutta vaikka lisäisimme maksumäärärahoja, silti aukkoja edelleen hyvin suureksi ja ero on hiukan pienempi, mutta silti meillä on ongelma, joka johtuu sitoumuksista ennakko maksut monilla alueilla vuonna 2014-2015 eivät ole mahdollisia tämän seurauksena, koska muuten tapahtuu räjähdys 2014-2015 maksujen osalta. Ja tämä on nyt kustannus, joka syntyy siitä, että näiden kahden linjan välillä on näin suuri aukko. Tässä on taulukko. Tämä ei ole varmastikaan riittävän selvästi nähtävissä kaukaa, mutta kokonaisuudessaan mm, maksu, mm, sitoumukset maksavat ku, ku, 2 prosentilla maksumäärärahat 6 prosentilla, mikä kasvaa? Kasvaa kilpailukyky 7,8 prosenttia, kohesio 11,7. Nämä ovat kasvun alueet maksumäärärahojen osalta. Silti, ja tämä minusta on hyvin tärkeää ajatellen tiedottamista. Budjetin luominen nykyään Euroopan tasolla on tietynlaista äärimmäistä urheilua, mutta jos ajatellaan eurooppalaista budjettia näistä syistä, herra ja rouva Eurooppa eivät ole muodissa, ja tätä on yhä vaikeampi myydä sitten eteenpäin kuin luonnostella. Mutta tarina on kuitenkin ymmärrettävissä huolimatta sitä, että maksumäärärahat kasvavat vuonna 2013. Silti meillä on alle 6, alle, enemmän kuin 6 miljardia alle sen, mitä sovitti rajaksi vuonna 2005, joten tämä on marginaali huolimatta tästä kasvusta. Ja nyt sitten vielä yksi kuvio, josta näkyy, mikä todella on kasvamassa. Kysymys on kilpailukyvystä, kohesiosta. Me olemme vuonna 2013 kohdistamassa polttopisteen tähän. Kaikkea muuta, kaiken muun osalta pyritään olemaan niin pitkälti pidettyväisiä kuin on mahdollista. Tästä on paperi, joka on jo toimitettu teille. En aio pitempään puhua siitä, mikä kasvaa, mitkä ohjelmat kasvavat, elinikäinen koulut, oppiminen ja niin edelleen. Nämä ovat todellisen kasvun alueita. Tässä on, niin kuin budjettiesitys sanoi, pitäisi olla tällainen se jako mm, maksimäärärahojen osalta, mutta tämä on saatavissa tämäkin tiedäkseni tästä nyt lyhyen tarinan. Nyt menemme otsakkeittain, joka on nopeammin. Tätä voidaan tutkia syvällisemmin, tässä näette otsakkeen 1a kehityksen. Se kasvaa voimakkaammin volyymiltaan, voimakkaammin kuin sovittiin 2005 2006, koska tämä oli myös sopimus, joka tehtiin parlamentin kanssa. Tässä on kysymys yllättävistä puiteohjelmista ja muista ohjelmista, joita on syntynyt Tämä on olennainen innovaatioille, työpaikoille ja kasvulle. Tässä on hiukan selitystä siihen, mitä tämä merkitsee käytännössä. Tämä koskettaa monia ihmisiä. Ja siirrytäänpä sitten kohesioon. Tässäkin volyymi kasvaa aikaa myöten, on kasvanut aikaa myöten. Tässä on kysymys maksumäärärahoista. Tämä on aivan normaalia. Sosiaalirahasto ja muut tarjoukset niille, jotka ovat haavoittuvassa asemassa, mutta tämä on kaikki nähtävissä myöskin taulukoista. Otsake 2. Kehitysaikaa myöten. Mutta tämä tässä on nyt ollut todella ponnisteluja keskitetty kysymys tällä kilpailukyvystä, kohesiosta, jotka me näemme prioriteettialueina – ja meidän pitäisi odottaa nimenomaan tutkimuksen osalta, kun odottaa puutteita tämän vuoden osalta, koska me maksamme edelleenkin vuonna 2011 laskuja, niitä, jotka ovat tulleet myöhässä, me käytännössä edelleenkin maksamme vuoden 2011 laskuja, ja alamme nyt maksaa vuoden 2012 laskuja. Tätäkin on syytä vielä tutkia minun kommenttimme, ole välttämättömiä. On kehitystä, joka liittyy Kroatian liittymiseen, joka merkitsee sitä, että sitoumuksia siirtyy liittymistä edistävästä avusta, mutta maksumäärien osalta tämä on todellakin se summa, joka tarvitaan äh, Kroatian osalta jotka siirretään laajentumisen osalta. Nyt Serbia kuluttaa melko paljon tällaista laajentumista edeltävää rahaa. Nyt voisimme siirtyä hallintoon. Keskimmäinen osa, siinä on jaettu osuudet eri instituutioiden välein, komissio ja muut, mukaan luettuna parlamentti. kustannusten osalta, mikä on yhteistä, on kahdenlaista, kaksi kategoriaa, Eurooppa-koulut ja eläkkeet. Meillä on yksityiskohtaisempi eh, esitys näistä kahdesta otsakkeesta myös. Parlamentin osalta myös, myöskin muiden toimijoiden osalta. Tässä on taulukko, joka kuvastelee meidän ponnistujamme hallinnon alueella. Kuten näette, kahdessa tapauksessa, kun ei ollut perustelua lisä, lisäykselle, korotukselle, joka menisi yli inflaation, yli 1,9 prosenttia, meidän päätöksemme oli, että näiden toimielinten haaveet pysäytetään 1,9 prosenttiin. Tämä on ollut tällainen prototyyppiharjoitus. En halua mainita tässä näitä kahta instituutiota, mutta kuitenkin tämän päivän Euroopassa ei ole perusteltua tällainen kasvattaminen. Joten lähdimme inflaatiolinjalle. Totta kai tässä ollaan tyytymättömiä. Tässä on erityinen tilanne, joka koskettaa tuomioistuinta. Se on rekrytoinut 12 uutta tuomaria. Tämä on Siksi äh, tapaus, joka on voitu, joka on voitu suvaita. Sitten ulkosuudenhallinto 5,7 prosenttia. Siinä on koko vuosi nyt tätä äh, hallinnon luomista. Tuodaan tietysti keskustella paljon tästäkin vielä, mutta tämä on perusteltua. Artikla 314, äh, sitä on nyt ensimmäisen kerran käytetty niin, että joidenkin toimielinten tavoitteita alennettiin. Parlamentti sen osalta on yhteinen vastuumme tietysti se, että parlamentti ei mene yli inflaation asteen kasvussa. Tämä on sitten paik- viroista. Näette komission ponnistelut, joka on taulukon palsta kolme on pyritty tekemään leikkauksia yllä prosentilla ja se vastaa 263 virkaa. Jopa Kroatiaa varten rekrytointi vuonna 2013 osalta, se merkitsee sitä, että syntyy miinusta. Ja tämä sitten korvaa tilannetta muissa toimielimissä, joissa tapahtuu kasvua. Vielä kerran minun on toistettava, että parlamentti on täysin noudattanut tätä inflaatiolinjaa kasvun osalta. Kuitenkin se on samassa lisävirkoja. Kroatia on ongelma monille toimielimille, mutta komission sisällä pyrimme olemaan ystävällinen muita kabinetteja kohtaan. Se on saanut aikaan tuloksen, joka on miinus 6 prosenttia, mikä on suuri uutinen, koska vuoden, vuodesta 1957 jälkeen eh, Euroopan instituutioiden osalta kasvanut joka vuosi tämän ensimmäinen kerta alusta katsottuna, kun meitä on vähemmän ajatellen työpaikkoja kuin menneisyydessä. Tällaista ei ole koskaan en tapahtunut. Tämä on välttämätöntä Me emme kuitenkaan voi nähdä tätä minään tällaisena fetissinä tätä hallinnollista varojen käyttöä. Budjetista 95 prosenttia käytetään Euroopalle. 5 prosenttia vain on hallintoa. Se ei ole paljon. Me emme pysty tekemään suuria säästöjä. Tarvitaan ponnisteluja, koska tähän menoluokkaan voidaan sanoa, että se on hyvin herkkä. Mikä on herkkä asia monille budjetin, budjetin jäsenille on, on se, että katsotaan niitä hallinnollisia kustannuksia, jotka ovat otsakkeen viisi ulkopuolella. Hallinnolliset kustannukset koskevat operatiivisia ohjelmia eri otsakkeissa. Ja huomaatte, että tutkimusvirastot ovat olleet erityisluokassa, koska työn volyymi on kasvamassa, mutta muissa tapauksissa viesti ei tule olemaan sama Jutta Haukin tulisi varmaan osoittamulle suosiota nyt, mutta muissa otsakkeissa mukaan otettuna keskitetyt virastot nyt on pieni miinus. Tässä ovat asiat, jotka ovat kes- sisäisen kiistan kohteena. Minä tiedän, miten herkkä otsake, otsake 1a on parlamentin kannalta. Kysymys on innovaatioista, tutkimuksesta, kilpailukyvystä. Kuitenkin on tiettyjä ohjelmia, jotka eivät täytä tavoitteita, ja tietyt säästön alueet siinä, miten hallinnoidaan näitä ohjelmia, ovat sellaiset, että voidaan tehdä säästöjä. Tämä on miksi ITERin tarina. Miten rahoittaa ITERiä? Minä tiedän, että tästä kiistellään, miten valita paras vaihtoehto ITERille. Minun lupaukseni teille oli, että hankkeemme perustuu uskottaviin lukuihin. Nyt se, missä voidaan katsoa tällaista suoritussäästöjä seitsemän puitohjelman ulkopuolella, me voimme katsoa toimeenpanoa me voimme perustella ja sanoa, että tämä ei aiheuta vahinkoja, koska kysymys on alisuorittamisesta, ja tämä ei vahingoita näitä ohjelmia. Minä tiedän, minä arvaan, minulla on tunne siitä, mikä parlamentin kanta tulee olemaan, mitä, miten parlamentin mielestä pitäisi rahoittaa, miten 360 miljoonaa euroa löydetään. Meidän täytyy löytää ne rahat. Tässä on ehdotus. Minä voin jo ennakoida aavistaa, mikä te reaktiona tulevat olemaan. Mutta meidän on päästävä eteenpäin tämän esityksen pohjalta. Vielä on joka marginaalia, mutta voimme mennä eteenpäin. Tämä on yksityiskohtaisempi taulukko, joka liittyy tällaiseen rahoitukselliseen ohjelmointiin. Aloimme yksityiskohtiin, mutta me tiedämme monivuotisen rahoituskehyksen osalta, mikä on tällainen äh, rahoituksellinen ohjelma vuoden 2013 osalta, mutta näemme kuitenkin, että erilaiset ohjelmat äh, alisuorittavat. Ja jos me haluamme tiukentaa, vähentää varojen käyttöä, niin silloin tutkimuksen alue on yksi sellainen alue, jossa on mahdollisuuksia säästöihin. Mitä tämän lisäksi tulee, on sitten laajentuminen, Kroatia. Hyvä englanti mulle sanottiin. Luvut Kroatian osalta ovat hallinnon osalta budjettiluonnoksessa, koska rekrytoinnin pitäisi alkaa ensi vuoden alussa. Muita optioita ei ole. Mutta mitä tulee operatiivisiin kustannuksiin, Kroatia maksaa 687 miljoonaa euroa EU-budjetista. Ja se tullaan esittämään korjavan ja täydentävän lisätalousarvion muodossa sen jälkeen, kun ratifiointiprosessi on saatettu päätökseen. Tässä siis Kroatia-tarina ja tässä ovat myöskin pelin säännöt. Kiitos. Très bien, merci monsieur le commissaire pour cette présentation. Niin, hyvä. Kiitoksia hyvä komission jäsen tästä esityksestä. Nämä, kiitän myös näistä taulukoista. Minulla on useita puheenvuoropyyntöjä. Aloitan tietysti esittelijöistä. Giovanni Lavia. Ovviamente io comincio ringraziando il commissario. Aluksi tietenkin haluaisin kiittää komission jäsen Lewandowskia tästä esityksestä. Haluaisin kiittää teitä myös siitä, että jaitte tämän esityksen meille niin, että meillä on tässä käsillä kaikki nämä tiedot ja voimme näin ollen kommentoida niitä. Aivan kuten puheenjohtaja Lamasurkin avauksessaan totesi, minäkin haluaisin tässä todeta, kuinka tämänvuotinen menettely, jossa ensin saatiin talousarvioluvun lukujen esittelyyn Barrosolta ja hän käytti yli 10 minuuttia lehdistötilaisuudessaan talousarviolukujen esittelyyn ja sitten oli komission sen Lewandowskin lehdistötilaisuus. Tämä on epätavanomainen tapa toimia ja tietenkin toivomme, että tulevina vuosina näin ei enää käy, kävisi, koska meillähän on jo vanha perinne jonka mukaan ensin esitellään asia budjettivaliokunnan ja sen jälkeen lehdistölle. No tämä on tietenkin tällainen toimielinten välinen kohteliaisuuskysymys ja olisi mukavaa, että sitä noudatettaisiin ja toivoisin, että ensi vuonna sitten palattaisiin tähän korrektiin menettelyyn. Tämä niin ei ole tietenkään koskaan helppoa kommentoida talousarvioesitystä, joka on juuri vasta saatu tai siihen on vasta hiukan tutustuttu ja sitten helposti sitä kommentoidaan epätäsmällisesti, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että tänä vuonna olette vähän yksinkertaistaneet työtämme, koska tänään aamulla kello puoli kahdeksalta BBC, BBC jo tuolla hotellin aamiaisella kertoi näistä 7,8 prosentin maksulisäyksistä, joten saatimme, saatoimme tätä jo vähän pureskella etukäteen. Ensimmäinen asia, jonka haluaisin tuoda komission jäsenen tietoisuuteen, koskee sitä, mitä jo sanottiinkin, minkä Barroso sanoi lehdistötilaisuudessa ja teitse täällä. Nimittäin se, että nämä maksupyynnöt eivät luultavasti kata todellisia tarpeita komission jäsen sanoi, että tämä 6,8 prosenttia luultavasti on vähemmän kuin mitä aluepolitiikasta vastaava komission jäsen ja yhteisestä maatalouspolitiikasta vastaavat komission jäsen tulevat pyytämään. Ne ovat arvioineet, että, että maksutarpeet ovat vielä tätäkin suurempia. Muistaneet, ja, että täälläkin jo pyysimme komission jäsen Levan Lewandowskilta vastuuntuntoista ja reaalista toimintaa. Tämä on mukana myös suuntaviivoissa, jotka hyväksyttiin täysistunnossa. Ja komission jäsen otti sen aivan ensimmäiselle sivulle esitykseensä. Ja hän antoi meille aivan virallisen vastauksen, mutta tietenkin siitä pitäisi olla myös äh, todellisia seurauksia. Ymmärrän kyllä tämän 6,8 prosentin kasvun maksuissa. Se on jo sinänsä vaikea puolustaa tuolla ulkopuolella, mutta kaikki me täällä tiedämme hyvin, kuinka tilanne viime vuonna meni, mikä oli viime vuoden sovittelun tulos ja että pääsin, joudumme tilanteeseen, jossa ei enää ollut takaisin menoa. Sitoumukset vain kasvoivat ja maksut eivät vastaavalla tavalla kasvaneet ja olemme päässeet siihen, että, että maksamattomia määriä ja ralleja oli niin paljon – että ei enää voitu mennä sillä, sillä linjalla eteenpäin. Viime vuoden tiedot tämän todistavat ja näin ollen tämä komission jäsen ehdotus, jossa maksut nousevat 36,8 prosentilla, on jo ensimmäinen askel oikeaan suuntaan minun mielestäni. Maksut on tällä jaettu eri otsakkeisiin. On selvää, että komission jäsen on täysin ottanut vastaan nämä suuntaviivojen prioriteetit. Me pyysimme, että olisitte vahva ja päättäväinen, jotta päästäisiin kasvuun ja työllisyyden luomiseen. esityksessä, te erityisesti juuri käsittelittekin sitä, kuinka maksumäärärahat nousevat otsakessa 1a ja 1b. Ja niissä ohjelmissa, joissa on suurimpia kasvu- ja työllisyysvaikutuksia. Ja tästä olemme tietenkin teille kiitollisia. On totta, että joissakin ohjelmissa ehkä olisi analysoitava tilannetta vielä tarkemmin, en tiedä missä määrin parlamentin kollegat ovat tyytyväisiä siihen, että on tehty joitakin leikkauksia seitsemänteen puiteohjelmaan, jotta voidaan saada rahoitettua nämä ITERin 360 miljoonaa, joten on aivan selvää, että jotkut nämä yhteiset yhteisyritykset ja muut ohjelmat, niihin on se kohdistuneet leikkaukset tulevat varmasti tarkkaan analyysiin täällä parlamentissa tulemme reagoimaan sitten vielä yksityiskohtaisemmin kolmikantaneuvottelun mandaatissa, jota tulemme myöhemmin käsittelemään. Henkilökohtaisesti olen hyvin tyytyväinen näistä jostakin eroista tietyissä budjettikohdissa erityisesti. Erityisesti olen tyytyväinen näistä pk-yrityksiin kohdistuvista määrärahoista. Näillä voidaan vastata suuriin tarpeisiin, jotka koskevat työllisyyttä ja kilpailukykyä koko tässä järjestelmässä. Ja tämä voi todella olla vaikkakin rajallinen vastaus kriisistä ulospyrkimisessä. On todettava, että tässä seurantaryhmässä, joka vastaa ohjelmien kulusta ja joka kokoontui eilen parlamentissa, siellä kävi ilmi, että nämä to, näillä toimilla on suurta vastaanottokykyä ja suurta toimintakykyä tiettyjen erityisohjelmien osalla, osalta. Näin, että niitä on tässä palkittu resurssien avulla. Ja tästä tämä on looginen seuraus siitä, mitä olemme saaneet nähdä aikaisempina päivinä komissiolta. Tässä taulukossa, jossa verrataan aikaisempaa talousarviota tulevaan Näen, että kasvu on toki rajallista otsakkeessa kaksi. Ja otsakkeessa kolme on lisäystä ja sillä on pyritty vastaamaan tiettyihin maahanmuuttovirtoihin liittyviin tarpeisiin. Näin tässä myös todella sosiaalisen ulottuvuuden tässä talousarviossa ja arvostan sitä tietenkin. On myös selvää, että otsakassa neljä on ymmärrettävä paremmin, mistä tuloksia saadaan. Olisi saatava yksinkert- yksityiskohtaisempi äh, taulukko tästä, mutta tätä on tässä vaiheessa vielä vaikea kommentoida. Mitä sitten tulee ähm, hallintoon? kustannuksiin. Olen sitä mieltä, että komission ehdotus on samalla linjoilla sen kanssa, mistä komissio oli kaikille toimielimille kirjoittanut äh, koskien hallintokustannusten vähentämistä. Sitten lyhyesti sitoumuksien tasosta. On pyydetty, että niitä nostettaisiin kahdella prosentilla. Tämä on suurin piirtein inflaatiota vastaava määrä. Tämä voidaan arvioida poliittisesti. Ja niin haluan tehdä on selvää, että haluaa, halutaan pienentää kuilua maksujen ja sitoumusten välillä niin, että nyt rahoitusnäkymien lopussa annetaan enemmän painoa maksujen nousulle sitoumuksiin verrattuna, mutta sitoumukset heijastelevat myös poliittista tahtoa ja tänä päivänä olen aivan vakuuttunut siitä, että tarvitsemme lisää Eurooppaa, jotta pääsemme kriisistä ulos, emmekä vähemmän Eurooppaa. Tämä on poliittinen merkki, jonka mukaan EU jäädytetään talousarviossa sitoumukset jäädytetään ja se merkitsee koko EUn jäädyttämistä. Minun mielestäni meidän olisi Euroopan parlamentin sisällä tätä asiaa pohdittava. Lopuksi haluaisin vielä kiittää komission jäsentä näistä yksityiskohdista, jotka hän meille halusi antaa. Niistä varmasti kaikkien muiden analyyttisten tietojen kanssa, joita tulemme saamaan tulevina vuos- päivinä, voimme niitä käsitellä ja niiden kautta voimme ymmärtää paremmin ehdotuksen ulottuvuudet ja pyrimme näin sitten tätä analysoimaan. Ja näin annamme komissiolle ja neuvostolle sen viestin, jonka parlamentti haluaa antaa. Mutta jo nyt haluan sanoa komissiolle, että mitä tulee maksuihin, aiomme valvoa teidän kanssanne hyvin tarkkaan tämän vuoden aikana tätä menettelyä niin, että Mm, tarvittaessa voimme tuota, tukea sitä myös sovittelussa. Me emme voi ajatella niin, että ponnistukset, joita on tehty ja sitoumukset, joihin on jo sitouduttu, jotta todella voitaisiin, siis on ponnisteltu, että voitaisiin tehokkaasti käyttää varoja ja on tehty sitoumuksia, niin tarvitsevat asianmukaiset maksut, maksutkin, joten tulemme tarkkailemaan maksujen sujumista niin, ettei käy samalla tavalla kuin kävi sovittelussa viime vuoden lopulla. Kiitoksia. Merci, monsieur le rapporteur. Kiitos esittelijä. Niin, tosiaankin tässä nyt on saatu tietoja myös lehdistöstä tänä aamuna. Elämme sellaista aikaa, että koko teknologia, kaikki mahdollinen johtaa siihen, ettei pysty oikeastaan välttämään sitä, että kun komission virkamiehen aivoissa joku ajatus kehkeytyy, niin se päätyy jo oitis nettiin ja muualle. Tämä nyt sitten päätyi tuonne BBChin ja tuo 6,8 prosenttia ja sitten tuo 100 miljoonaa euroa. Kyllä tässä on vähän korjattavaa. No, tässä on nyt 12 puheenvuoropyyntöä. Komission jäsenen täytyy lähteä täältä 35 minuutissa, joten pyydän teitä puhumaan mahdollisimman lyhyesti, jotta hänellekin jäisi vielä aikaa vastata näihin. Ja annan tietysti ensiksi omalle esittelijällemme toki puheenvuoron sitten myös varjoesittelijöillemme, mutta toivon teidän kaikkien puhuvan lyhyesti ja minä itsekin pidättäydyn puhumasta pitkästi, Direk. Yeah, thank you, uh... uh President, uh, like... Kiitos puheenjohtaja niin kuin muutkin kollegat, niin minä sain yksityiskohtia tästä ehdotuksesta komission jäsenen lehdistötilaisuudesta tänään lounastauolla. Ja tässä nyt voisin sitten sanoa, että ei komissiolla ollut alkuukaan helppoa tuossa lehdistötilaisuudessa. Sitä arvosteltiin paljonkin ja paljon kysymyksiä esitettiin tästä talousarvioehdotuksesta. Ennen kuin puhun yksityiskohtaisemmin tästä hallintobudjetista, niin pari muuta kommenttia yleisesti. Haluaisin huomauttaa, että olen tyytyväinen kaikkeen siihen lisärahaan, joka menee kasvuun ja työllisyyteen esimerkiksi. Ja minä tulen yhdistyneestä kuningaskunnasta yhteiskunnasta ja tietänette, että UK on tänään ajautunut taas lamaan ja tuo alue esimerkiksi Wales, josta minä tulen, tarvitsee paljon apua, joten tällaista kohesiopolitiikkaan määrättyä lisää rahaa kilpailukykyyn ja sen sellaiseen tarvitaan entistä enemmän rahaa ja myös maaseudun kehittämiseen esimerkiksi. Tätä kaikkea minä toki tuen. Ja sitten hallintomenoista minä esittelen parlamentille näitä muita pääluokkia. Ja tiedän, että tämä hallintoasia on tietysti pieni osa, 5 prosenttia unionin talousarviosta menee hallintoon. Ja haluaisin vain huomauttaa, että parlamenttina me ja kaikki muutkin toimielimet joudumme osoittamaan tekevämme säästöjä ja osoittamaan toivottaamme sen myös tulevaisuudessa. Ja siitä syystä tässä parlamentin täytyy nyt välttää tätä kasvua. Sen pitäisi olla alle 1,49 prosentin. Ja meidän täytyy todella pyrkiä tuon luvun alle, 1,9 alle. Ja minä olen jo huomannut, että tässä on vähennetty näitä summia. Selitittekin sitä hivenen tässä jo meille. Eli miksi tuo 1,9 prosenttia voisi ylittyä, miksi voitaisiin mennä 2,8, se on uusi asia, mutta todellakin toivon, että pääsisimme toimielimissä juuri tuohon lukuun ja sen alle, eli 1,9 prosentin alle. Puhuitte myös tästä virkamiesmäärästä. Ainoastaan muutama toimielin on alkanut ilmoittaa vähentämään tätä tasoa tulevaisuudessa, ja uskon, että tässä on vielä paljon tekemistä, varmaan myös teillä itsellännekin. Nämä, tämän halusin jättää vielä tähän kuulluksi. Eli Eli täytyy kaikkien tehdä yhdessä työtä, teimme teidän toimielimenne, mutta myös meidänkin parlamenttimme täytyy näyttää oikeaa esimerkkiä, jotta me osoitamme tekevämme yhteistä työtä tulevaisuuden hallintokustannusten vähentämiseksi. Me tarvitsemme toimielinten välistä yhteistyötä esimerkiksi tulkkauksessa ja käännöspalveluissa ja IT-asioissa ja ihmist, henkilöstöresursseissa. Ja näin meidän täytyy paljon enemmän tehdä työtä tulevaisuudessa, jotta me kaikki toimieliminä voisimme saada säästöjä aikaan. Ja tämä, tämä, tässä meidän pitää todellakin yhdessä tehdä työtä, jotta voimme hallintotalousarviota tulevaisuudessa saada pienennettyä. Kiitoksia. Kiitokset sinulle. Eh, gracias, presidente, señor komisario. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin nämä luvut, jotka juuri saimme eteemme, niin niitä on tietenkin vähän vaikea arvioida hyvin eh, lyhyesti, mutta tästä esittelytavasta voidaan jo ehkä vähän arvioida että missä olemme. Yleensähän Euroopan komissio esittelee talousarvioon hyvin elävällä tavalla ja pyritään korostamaan niitä alueita ja ohjelmia, joiden suhteen erityistä rahoitusta suunnataan. Meille yritetään antaa hienoja otsikoita, että komissio investoi työllisyyteen, kestävän kehitykseen ja nuorisoon ja niin edelleen, mutta tällä kertaa edes näin ole käynyt. Ja kun tämä talousarvio on tällä tavalla esitelty, niin voidaan kyllä vähän päätellä, että millainen, millainen hyvinkin äh, neutraali budjetti on tulossa. Minu, minus, minulla on tällainen vaikutelma. Jos nyt hyvin nopeasti arvioida, niin ar- vertaillaan näitä lukuja, niin suurin piirtein siinä seurataan tätä rahoitussuunnittelua vuodelle 2013. Täällä on joitakin negatiivisia lukuja, otsake 3 ja 4, siellä ollaan, siellä ollaan sen alapuolella, kun mitä oli ohjelmoitu tälle vuodelle. Ja sitten kahden prosentin maltillinen nousu on tuolla. Voihan olla, että se voi tulla sitten otsakkeen kaksi laskemisesta. Sitä haluaisin vielä kysyä. Näyttää siltä, että ei ole erityisiä ponnisteluja tehty millään alueella, eikä eikä oikein ole pyritty mitään, mitään aluetta korostamaan erityisesti, jotka itse olimme jo täällä määritelleet prioriteeteiksi, jotka, joista parlamentin täysistunnissakin keskusteltiin, ja tuolla näytti siltä, että olemme yhtä mieltä, ja sen on sanoin, että toivon, että komission jäsen teidän sananne heijastuu t- tähän talousarvioesitykseen, ja nyt kyllä valitettavasti näyttää siltä, että näin ei ole käynyt. Ja näistä maksuista edelleen on totta, että sen 6,8 prosentin nousu saattaisi ensinäkemykseltä näyttää korkealta, teidän mielestänne hyvinkin korkealta, mutta teidän sanoistanne voimme päätellä, että se ei ole edes riittävä. Minusta komission pitäisi esitellä meille oikeat luvut, vaikka neuvosta siitä pidäkään. Ehkä me, me säikähdämmekin, kun kuulemme, mit, mitä todelliset tarpeet maksujen suhteen ovat. Eivät nämä ole sellaisia lukuja, joita voidaan jotenkin lakasta mattoon alle, vaan ne ovat setomuksia. Ja me, minä todella haluaisin tietää, mikä on tämä todellinen luku. Teillä ehkä se on, koska kerran uskotte, että tämä ei ole riittävä vielä. Sitten kaksi aivan konkreettista kysymystä vuoden 2013 ohjelmassa meillä oli 900, miljoonaa euroa ja nyt tässä talousarvion esityksessä on 981 miljoonaa euroa. Haluaisin tietää, mistä on kysymys, kun tällä on noin 800 miljoonan euron ero, mistä se on tullut. Sitten kysymys, joka huolestuttaa ryhmääni ja koko valiokunta, on ITERin rahoitus tässä esityksessä. Siinä kyllä vähän asettelitte sanoa, Janne, kun puhuitte suoritus säästöistä. Minusta nämä leikkauksia näyttää siltä, että pyritään leikkaamaan varoja ohjelmista, joita me olemme täällä puolustaneet ja pitäneet painopisteohjelmina. Ja nyt haluaisin, että antaisitte meille vähän lisää tietoa tai, tai, tai sitten saatte minut muuttamaan mielipidettä, niin ehkä olen aivan väärässä, eikä tämä pidä paikkaansa, mutta haluaisimme saada yksityiskohtaisempi tietoja siitä, mitä, miten näitä säästöjä tai leikkauksia saadaan aikaan. Haluaisin vähän lisää tietoa, koska tämä on todella aihe, joka on tätä valiokuntaa suuresti huolestuttanut. Kiitoksia. Sidonia. Kiitokset Heider ja sitten Sidonia. Uh, thank you, chair. Uh, thank... Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen esityksestä. Itse asiassa päinvastoin kuin mitä kollegani Eider juuri sanoi, minä uskon, että maksumäärärahojen kasvattaminen siinä tavalla kuin te esititte on realistista. Päinvastoin kuin mitä neuvosto on sanonut, että se olisi liian korkea korotus. Uskon, että meillä on paljon mahdollisuuksia keskustella yksityiskohdista. Ja nyt meillä on aikarajoituksia, joten haluaisin ottaa esille joitakin asioista, asioita, joista, joista toivon, että ne selkiytyvät, eivät välttämättä tänään, mutta budjettimenettelyn kuluessa. Haluaisin sanoa, että pidän hyvänä yleistä kuvausta, jonka sanoitte vuoden 2013 budjetista, sen yhteydestä kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Tätä, tämä kiinnostaa eurooppalaisia. Ihmiset ovat kiinnostuneita siitä, että heillä on työpaikka ja että he saavat pidettyä työpaikkansa. Ja minusta tämä kasvu, kasvuun liittyvä ja työpaikkoilumiseen liittyvä EUn budjetin ulottuvuus on asia, jonka osalta meidän pitäisi tehdä työtä, jota pitäisi vahvistaa. Haluaisin myöskin eh, sanoa, että on hyvä, että lisätään rahoja kilpailukyvyn ja innovaation ohjelmien osalta. Tämä liittyy siihen, jonka tarkkaan mainitsi kollegani, joka puhui pienistä ja yks, yrityksistä. Tämä on hyvin tärkeä myös kasvu, joka liittyy tutkimuksen puitohjelmaan seitsemän. Ja asia, joka minua lähellä, on elinikäinen oppiminen sen ohjelman kasvattaminen, mikä on minusta tärkeää ja tervetullutta. Minusta meidän on syytä puhua enemmän tilanteen taustoista, mitä tulee maksumäärärahoihin. Minusta kysymys on siitä, että on tällainen suma, joka on syntynyt siksi, että vuonna 2011 ei ollut riittävästi maksumäärärahoja kuin vuonna 2012, ja joka sitten eh, kärjistyy eh, vuoden 2012 lopulla, kun ei ollut riittävästi määrärahoja, joten vuonna 2013 tarvitaan sopeutusta. Minusta tämä liittyy myös monien ohjelmien eh, elinkaareen, Mainitsitte sen, mutta minusta meidän pitää puhua enemmän siitä, mikä on ohjelmien elinkaari. Onko se luonnollinen vai onko se byrokra- byrokraattinen elinkaari? Miksi nämä la- laskut tulevat niin myöhään? Mitä voidaan tehdä tällaisten tilanteiden välttämiseksi? Miten voidaan vahvistaa työtä tuensaajien kanssa, jäsenvaltioiden kanssa niin, että saadaan täsmällisiä arvioita ja voidaan välttää tämän tyyppiset viiveet tulevaisuudessa. Totta kai eh, päävastuu on komissiolla ja jäsenvaltioilla kohentaa tilannetta, mutta haluaisin korostaa sitä, että parlamentin kannalta ehdottomasti tämä on asia, jota tullaan tarkastelemaan hyvin tiukasti. Palaan tähän asiaan uudestaan ja uudestaan. Kiitos Sidonia. Koettakaa nyt puhua lyhyesti. Korostan tätä, koska komission jäsenellä ei ole kovinkaan paljon aikaa. Ja Alvaro, olkaapa hyvä. Du groupe libéral liberaalien puolesta. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Ei tarvitse katsoa BBC, että Olisi riittänyt, että viikko sitten olisi lukenut Daily Telegraphia, ja silläkin oli 6,8 prosenttia. Minua kuitenkin rauhoitti se, että että komissiossa, parlamentin neuvostossa samalla tavoin tapahtuu vuoteen, niin joka tapauksessa kiitoksia tästä esityksestä. Olen yhtä mieltä Sidonian kanssa siinä, miten hän arvioi sitä, mitä on saatu kuulla, koska on tapahtunut liikettä, ajatellen vuoden 2020 tavoitteita, ne asiat, jotka ovat meille tärkeitä. Voin sanoa tämän ryhmän suuren osan nimissä, että on tärkeää, että tapahtuu kasvua nimenomaan tutkimuksen osalta pääoma on meidän päissämme, ja jos emme sitä edistä, jos emme saa innovaatiosykliä Euroopan teollisuudessa tällaisten ohjelmien kautta edistettyä, ajoudumme tilanteeseen, jossa jäämme edelleen jälkeen muista alueista, joten minusta tämä on järkevä askel. Samanaikaisesti minun kuitenkin on todettava, että en ole varma siitä, voimmeko maksumäärärahojen ja maksujen sitoumus sen osalta, että voimmeko me todellakin pitää kiinni näistä luvuista, joita tässä on esitetty. Minusta on oikein, että maksumäärähen osalta teemme sopeutuksia siihen, minkälaisia sitoumuksia on, joka täytyy täyttää. Minusta ei voitaisiin katsoa, että mitä maksutumuksia, että onko niitä syytä korottaa vaikka vain näinkin vähän, kun minusta pitäisi pyrkiä mahdollisimman pikaisesti saada toisiaan lähelle määrärahat ja sitoumuksiin, että tämä aukko saadaan suljettua. Jos me katsomme yksittäisiä budjettikohtia, niin ehkä voimme tarttua jotenkin tähän tilanteeseen. Mitä tulee näihin marginaaleihin, minusta ne ovat liian suuria hyvin olennaisilla alueilla. Minulla on erinäisiä kysymyksiä vielä. En oikein voi ymmärtää kohesiopolitiikan osalta sitä, että siellä on 3,3 prosenttia sitoumuksissa ja 11,7 maksumäärärahoissa, mitä näitä on korotettu näin. Näin jo nyt, että useimmat jäsenvaltiot ovat vaikeuksissa ylipäätään toteuttaa ohjelmia. Onko todella järkeä korottaa näitä summia vai pitäisikö purkaa tätä sumaa? Pitäisikö saada jokin mekanismi joka mahdollistaa siis sen, että jäsenvaltiot ylipäätään voivat osallistua edelleen koheesiohjelmaan. Minusta on tässä myöskin turha tarpeettomia kannustimia. Me olemme jatkuvasti kysyneet, minkälaisia kommentteja jäsenvaltiot esittävät. Sanoisin, että jos ollaan velkakriisissä, niin jäsenvaltioiden tulisi olla johdonmukaisia niin, että ne myöskin panisivat toimeen hallinnon, taloushallinnon paketin ja fiskaalisopimuksen sen sijaan, että mm, täytyisi tehdä leikkauksia välttämättä EU-budjettiin. Sitten korkeita korotuksia on solidaarisuuden ja maahanmuuton alueella. Minusta tehtävämme ei ole tässä tehdä jäsenvaltioiden kotitehtäviä. Niihin voi varmastikin osallistua ja voi pyrkiä löytämään ratkaisuja. Se voidaan tehdä erilaisten ohimien kautta, mutta minä en oikein ymmärrä, miksi tämä nousu tässä tapahtuu. Ei tässä voi olla mitään tällaisia toimia, joilla pyritään saman aikaan hyvää tunnetta niin, että jäsenvaltiot itse vapautettaisiin järkevästä politiikasta, sen harjoittamisesta maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan alueella. Tämä ei voi olla meidän tehtävämme. Mutta varmastikin pääsemme tässä vielä tuloksiin. Siitä huolimatta haluaisin kuitenkin yhteenvedonomaisesti sanoa, että olemme iloisia siitä, että on kasvua tutkimuksia ja kehityksen alueella ja näemme, että on säästötoimia muilla alueilla. Ja ehdotuksena kenties seuraavaa budjettia ajatellen, että samanaikaisesti kun esitellään budjettiluonnos, käytäisiin eh, saataisiin jonkinlainen lisäarvoarviointi, joka osoittaisi, miten, mitä ovat synergiavaikutuksia tästä budjetista syntyy ja miten ne voivat vaikuttaa jäsenvaltiossa. Ei niitä voida ennustella, että se oli mikään Delfin orakkeli, vaikka teidän ne on lähellä kuitenkin sitä. Helga Tryppel. Helga Tryppel. Minusta kasvu sitoumuksissa kahden prosentin tasolla on hyvin maltillista, järkevää, se jää alle inflaatio asteen, joten tämä luku ei anna mitään aihetta hysteerisiin reaktioihin päinvastoin. Mutta kun politiikassa aina kuitenkin joudutaan tekemisiin hysteeristen reaktioiden kanssa, 6,8 prosenttia maksumäärärahoissa – se merkitsee sitä, että tämä luku pitää selvittää. Sehän on tulosta yhteisistä poliittisista päätöksistä, joihin neuvostokin on ollut vaikuttamassa. Jäsenvaltioiden intresseissä on, että nyt puhutaan tasapainosta, rakennemuutos, välttämättömät säästöt budjeteissa ja samaan aikaan kohdennetut investoinnit. Tämä luku tässä mielessä on järkevä ja itse asiassa vuoden 2013 se ilma, budjetin osalta se ilmaisee sen, mitä poliittisessa keskustelussakin sanotaan, eli että mikä on oikea sekoitus säästämistä ja investointia. Tämä ei ole vastuullista politiikkaa, vaan vastuullinen panos komission taholta vaatimattomalla tavalla purkaa tiettyjä tavoitteita. Vihreän halusin vielä sanoa, että kun nyt on kysymys siitä, olemme kuulleet asiasta, olen yhtä mieltä siitä, että komissio on pyrkinyt tähän budjettiin ottamaan mukaan 2020 strategian tavoitteita, mitä tulee koulutukseen, tutkimukseen, kilpailukykyyn. Vihreiden kannalta, mitä enemmän me investoimme resurssi vähän käyttävään teknologiaan, sitä enemmän työpaikkoja me luomme. Tätä olisi syytä korostaa. Tämä vihreä teknologia on myös kone, jolla luodaan työpaikkoja. No olisi vielä kaksi lisäkysymystä. Elinikäinen oppimus sanoitte siinä, että sitoumukset vähenevät, maksumäärät kasvavat. Miksi on näin? Onko se järkevää? kehitysyhteistyövälineen osalta sitoumukset nousevat, mutta maksumäärärahat laskevat. Sama kysymys, onko tämä oikein, onko järkevää. Ja viimeinen pyyntö, en ole varma, olenko nyt huomannut tämän, kun nämä taulukot täällä vilisivät. Mikä on Life Plusin osalta tilanne? Tapahtuuko nousua vai alentumista, vähenemistä sekä sitoumusten ja maksumäärärahojen osalta? Ja Richard. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Minä hyväksyn tämän otsikon, jossa puhutaan sijoituksista ja työllisyysystävällisyydestä kasvusta. Ja tämä on tietysti tärkeimmän lisäarvon tuova tekijä työllisyyden ja kasvun pitää olla ensimmäisenä, joten me kilpailukykyyn, tutkimukseen, kehitykseen, työpaikkojen luomiseen ja pk-yrityksiin suuntautuvia ajatuksia ne tuemme. Ja sitten myös tämä yhtenäismarkkinat, se tietysti on tärkein kysymys. Se nostaa Euroopan unionin tästä lamasta, koska sen tavoitteena on nostaa kasvua ja työllisyyttä, mutta nyt se on vähän kyllä epäonnistunut tässä vaikeassa työssään. Me emme voi hyväksyä ehdotusta, jossa lisätään jäsenvaltioiden kustannuksia jäsenvaltioiden talousarviointiin, arvioihin. Tämä on nyt vaikeaa aikaa ja jäsenvaltiot joutuvat erämään hyvinkin kurinpitoisesti ja me välitämme nyt aivan väärän viestin, jos 7 prosentin lisään määräämme niille. Ja tämä viesti varmasti sitten hyökkää meitä vastaan seuraavissa vaaleissa. Komission jäsen, ymmärrämme kyllä teidän syynne näille prosenteille näihin maksamattomiin maksusitoumuksiin ja riskijakovälineisiin ja niin poispäin. Minä ymmärrän sen, mutta äänestäjät eivät käsitä tätä. Kun minä, he kysyvät sitten minulta sitä, mitä minä kysyn sinulta. Miksi me tässä pitäisi toimia niin jokaisella paikallistason ohi, hallinnossa, jäsenvaltion hallinnossa. Niin miksi kaikkien pitäisi edelleen tiukentaa vyötään? Tässä 7 prosenttia prosenttia, tämä 7 prosenttia tarkoittaa itse asiassa 7 prosentin säästöjä. Meidän täytyy osoittaa väestölle se, että me pyrimme nyt säästämään kustannuksista tällaisina aikoina. Samaan aikaan meidän täytyy kuitenkin pystyä osoittamaan kansalaisille, että unionin kuluttaminen kyllä tuo lisäarvoa ja todellakin luo työpaikkoja ja johtaa meidät todelliseen kasvuun sitä kautta. Komission jäsen nämä ehdotuksenne eivät minua kovastikaan vakuuta. Kiitoksia. Kiitokset tästä ja Marta Andreasen. Thank you, Chair. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen, minä en ole vakuuttunut niistä perusteluista, jotka te annoitte sille, että maksimäärärahoja korotetaan. Te puhutte viivästyneistä pyynnöistä, joita tulee maks- rahoitus kehyksen loppuvaiheessa. Te puhuitte näistä äh, maksamatta olevista sitoumuksista, mutta maksamatta olevien sitoumuksien kasvaminen ei välttämättä merkitse sitä, että olisi olemassa jotakin juridisia sitoumuksia. Meillä on usein sitoumuksia, jotka eivät johda käytännössä siihen, että ohjelma toteutetaan. Voisitko kertoa meille, miten paljon näistä raleista maksamatta olevista sitoumuksista on tuolla juridisia sitoumuksia? Teidän pitää olla myöskin varovaisia viime hetken vaatimusten osalta vuonna 2011. Te ensin puhuitte 10 miljardista, nyt te puhutte Suurimmasta summasta en tiedä, mikä on tarkka luku, mutta tämä viime hetken vaatimus saattaa vain olla sitä, että jäsenvaltioiden osalta pyritään saattamaan kirjanpito tasapainoon. Tilanne on todellisuudessa se, että on hyvin vähän tilaisuutta tällaiselle ennakkorahoitukselle, joten minä pelkään pahoin, että en todellakaan usko, että välttämättä on tällaista ja viime hetken vaatimuksia, että nämä ovat realistisia. Te puhuitte siitä, että 10 miljardia puuttuu maksumäärärahoista ja sitten sanoitte, että teillä on 1,5 miljardia ylijäämää. Te selititte, että tämä johtuu siitä, että ette oikein tiennyt, mitä tuloa tulisi. Mutta kun, kun katsoo kuitenkin teidän, katsotte säästötiliotteita, näette paljonko teillä rahaa pankissa, se on kaikki helpoin tapa nähdä se. Täällä puhuttiin tehokkuudesta säästämisessä. Varmastikin tilanne Kreikassa, joka on saanut eurovyhyisen liitettyään 60 miljardia euroa, ei osoita, että on koen paljon tehokkuutta. Mitä täytyy tehdä tälle? Koska jos valvotte paremmin, jos te valvonnut paremmin sitä, mitä rahat käytettiin, me olisimme voineet selviytyä tässä kriisistä. Miksi tarvitaan enemmän rahaa elinikäisen oppimiseen? Meillä on riittävästi nuoria ihmisiä, jotka ovat hyvin kykeneviä, hyvin koulutettuja, mutta työpaikatta. Kilpailukyky. Ei siihen tarvita lisää rahaa. Ehkä pitäisi olla vähemmän vaativampi lainsäädännössä, joka koskettaa pieniä ja suuria yrityksiä. Teollisuuden tarvitsee luoda työpaikkoja. Ei tarvita lisää rahaa ihmisten kouluttamiseen. Se lisää Lisäykset hallintoon kaikkialla ovat täysin hyväksymättömissä olevia. Ja en hyväksy että 7 prosenttia. En hyväksyisi minkäänlaista lisäystä, en edes sellaista, joka kattaisi inflaation. Minä odotan alennusta ja sitä minä tulen esittämään. Kollega Derek Warren, haluaisin sanoa hänelle, että vaikka Wales tarvitseekin rahaa, olisi parempi, jos rahat menisivät Kaakkois-Englannista Walesiin, eivätkä kulkisi Brysselin kautta, jossa rahoja joutuu kuitenkin hukkaan. Kiitos. Niin, ehdotan, että komission jäsen vastaisi nyt tähän ensimmäiseen kysymysryppääseen ja sen jälkeen, jos vielä aikaa on, vaikka vähän aikaa onkin jäljellä, niin jatketaan. Jokainen tietysti esittää täällä omia poliittisia kommentteja, jotka haluavat lisää rahaa, jotkut vähemmän. Periaatteessa me kuitenkin toimimme ruomalaisen oikeuden mukaan, jotka eivät tietysti noudata tätä tapaoikeutta, mutta joka tapauksessa ruomalaista oikeutta noudatetaan tässä ja tämä siis, tämä tässä me emme nyt hyväksy sitä, että tässä prosessissa me syytämme jotain toista omista virheistä. Tämä, ja näin jotkut hallitukset kylläkin ovat tehneet. Jotkut hallitukset saapuvat komission puoleen ja pyytävät rahaa jollekin alueelle tai jollekin maatalousalalle tai sitten johonkin tutkimushankkeeseen ja sitten syyttävät komissiota siitä, että näitä pyyntöjä käsiteltiin niin suotu, suopeasti. Ja poliittinen viesti voi nyt olla juuri se, että toimikaa vakavasti tässä. Jotku, joillekin, joillekin tämä poliittinen vakavuus oikeastaan tarkoittaa sitä, että näihin sitoumuksiin, joihin on ryhdytty, ei vastata. Nyt antaisin puheenvuoron komission jäsenelle. Statement strong. Kiitokset, kiitos tästä. Tämä oli hyvin vahva loppulause sinulta tässä tilanteessa hyvin pienessä budjetissamme. Tämähän ei ole mikään suuri talousarvio nyt kyseessä. Tämän perinteisen järjestelmän rikkominen ennen lehdistöä tulla tänne parlamenttiin. Olen varma siitä, että me nyt voimme sitten palata tähän perinteiseen järjestelmään se voidaan sitten hoitaa tietysti myöhemmin. Tässä nyt oli kyse myös henkilökohtaisesta kutsusta puhemiehelle, mutta täällä talolle asiat täytyy kertoa toki ennen lehdistöä. Minä en ole tämän vuodon taustalla, mutta on tietysti ikävää, että näin on käynyt ja tällaista sapotaasia on saatu nyt aikaiseksi juuri tällaisessa hankalassa tilanteessa, ei pelkästään näiden lukujen osalta, vaan myös aikataulun osalta. Paljonkin epäilyksenalaisia on. Viimeksi monivuotisessa rahoituskehyksessä minä saavuin tänne parlamenttiin. Silloin tuo tieto säilyi vähän paremmin kylläkin, mutta nyt sitten kävi toisin tämän talousarvion kanssa kanssa. Lavialle 6,8 prosentista, niin toki tähän täytyy vastata. Meidän ajatuksemme oli hyvin optimistinen ja meidän mielestämme tuo 6,8 sen pitäisi riittää vuodelle 2013, jos me emme sitten noita 2011 tapahtumia toista vuonna 2013. Eli oletamme, että me teemme tällaisen korjaavan talousarvion tälle vuodelle ja se pystytään sitten hyväksymään ja sitten saamme tästä jotain viisauden sanoja mahdollisesti tämän rahoitusvuoden lopussa. Ja vielä Andreasenille sanoisin seuraavaa. 115 miljardia euroa oli perusteltuja pyyntöjä. Emme me voi näitä perusteltuja pyyntöjä mitenkään hylätä. Ne tulivat viimeisenä, viimeisen kolmen viikon aikana vuonna 2011. Viisi niistä oli jo maksettu, 10,9 niitä ei voitu maksaa tämän rahoitusasetuksen joustamattomuuden vuoksi ja siksi, että nämä pyynnöt tulivat myöhään. Ja me pystyimme näin joka tapauksessa viisi näistä pyynnöistä käsittelemään joulukuussa. 5 miljardia euroa saatiin tuosta budjettikohdasta maksettavaksi, mutta silloin ei ollut rahaa. Nyt meillä on myös tuo varainpuute ja Sidonia tietääkin hyvin, miten tämä järjestelmä toimii ja, ja tämän meidän ohjelmamme kypsyysasteen hän tuntee myös. Ja meillä oli myös tuo rahojen käyttöongelma. Ja tämä kaikki liittyy juuri näihin rahoituskehyksiin, kaikki tämän tyyppiset ongelmat. Mutta jos vuoden lopussa tavallisesti on tuloja, jotka tulevat. Esimerkiksi tässä nyt oli kyse seitsemästä miljardista eurosta erilaisia sakkoja, jotka Almunia sai kerättyä hyvinkin tehokkaasti, eikä ollut mitään mahdollisuuksia sitten maksaa niistä mitään sen enempää. Eli tämä nyt oli tällainen varsinainen ylijäämä, ylijäämän syy, johon jäimme vuoden lopulla, jota ei tehty sen kummemmin. Eli ei tässä ole mitään palkankorotuksia, korotuksista ollut kyse unionin toimielimissä. Tässä on jokaisessa toimielimessä 400 miljoonaa, miljardia euroa varattuna näihin palkan muokkauksiin, mutta sitä ei tehty kuitenkaan tässä nyt on toimittu oikein jäsenvaltioiden maksuiden yhteydessä vuodeksi 2012. Tämä ehkä on myös hyvä viesti sinänsä vuoden 2012 jäsenvaltioiden maksuille. Joka tapauksessa tämä nyt on tuo unionitalousarvion itsen luonne. Se on vähän joustamaton. Kaikkia summia ei voida käyttää ja sitten jää ylijäämää maksuissa myös jäsenvaltioihin, mutta jäsenvaltioille päin. Ja silti näin niin emme voi kaikkia pyyntöjä käsitellä ja silloin ne siirtyvät vuoden 2012 talousarvioon. Ja nyt kuitenkin voidaksemme olla uskottavia, kuten Derekkin aika, aivan oikein sanoi, että meidän täytyy hallinnollisesti toimia tehokkaammin, vaikka uskon, että jotkut valtiot ovat suorastaan äh, saaneet tästä tällaisen päähän pinttymän. Ne pyrkivät saamaan aikaan olemassa, olemattomiakin sääntöjä ja tässä kyse on useasta miljardista eurosta, ja minä olen nyt tässä kuullut 20 miljardiakin euroa säästöön tähän, tähän otsakkeeseen hallinnossa. Joka tapauksessa meidän täytyy ponnistella näiden säästöjen aikaansaamiseksi. Me emme tässä nyt esimerkiksi alueiden komitean suuntaan kovin ystävällisiä ole. Tässä täysistunnossa siitä äänestettiin ja Kreikassa tuo inflaatio kasvaa. Me voisimme ehkä nyt löytää jonkun järkevämmän päätöksen tähän. Ja näin. Me olemme joka tapauksessa valmiita näitä leikkauksia tekemään ja sitten saamme tuon tietojen keruun sääntöjen vastaiseksi. Joka tapauksessa Alvaro, Alvarolle seuraavaa, niin me emme ole koskaan olleet näin valikoivia kun me nyt saamme tässä ikään kuin voittajat ja häviäjät mukaan. Tämä on ihan avoin, varsinkin maksuissaan. En nyt voi selostaa tätä sen enempää ensimmäiseen kysymykseesi tässä puhuit tästä sokerirahastosta 600 miljoonasta eurosta ja sitten puolestaan ITERiin, siihen Giovanni puhu, puuttui. Tästä todellakin täytyy keskustella, mitä ihmettä ITERin kanssa oikeastaan tehdään ja nyt olemme vasta keskustelujen ihan alkumetreillä. Yleisesti ottaen me kuitenkin toimimme hyvin valikoivasti tässä, emmekä halua vahingoittaa näitä ohjelmia, vaikka tässä on tietynlaista sellaista pelivaraa erityisesti hallinnollisessa tukikustannuksissa, mutta me emme halua siis hyvin tärkeitä unioniohjelmia ryhtyä vahingoittamaan tuossa otsakkeessa 1a. Tässä kyse on esimerkiksi siitä, että 360 euroa pitäisi löytää vielä näihin hankkeisiin, mutta tässä ne pitää jostakin löytää. Tämä on ihan loputon ongelma ja tuo banaani järjestelykin on nyt jo historiaa, joten meidän täytyy jostain muualta löytää nämä rahat. Minun vastaukseni siihen, oikeastaan en nyt edes kirjoittanut näitä kysymyksiäkään kaikkia, mutta tuo kasvu, Life Plus-ohjelma, tämä Helgalle vastaus varmaan tulee sitten seuraavassa vaiheessa. Me varmasti voimme kirjoittaa myös kirjeen tästä asiasta ja kustannuksista talousarviossa. Minulla nyt ei ole niitä tässä ja minulla on niin vähän aikaa, etten ehdi plärätä näitä kaikkia paperitanikaan läpi tähän. Mutta muistakaa kuitenkin, että me emme ainoastaan ole tekemässä ehdotuksia näihin rahoitusohjelmiin, rahoitusohjelmiin sen kummemmin, meillä on tietyt sitoumukset vuoteen 2013 tämä ja tämä määrä määrättynä tämä on tuo talousarvion alkuvaihe. Ja nyt meillä on sitten rahoitusohjelmissa tiettyjä muutoksia tulossa, mutta ei tämä mene ulkopuolelle, koska ei kukaan kuitenkaan ymmärrä, mitä nämä rahoitusohjelmat ovat. Joten meidän täytyy osoittaa se, mitä, miten tämä vaikuttaa vuoden 2012 jo äänestettyyn talousarvioon sinänsä. Ja sitten vielä tämä, nämä Britannian ystävämme 2011 vuoden loppuun, lopussa. Vastaus varmaankin jo tuli, uskoisin. Me kyllä nyt olemme vähän vielä skitsofrenisessa tilassa tässä asiassa. Luxemburgissa minulle jatkuvasti eilen esitettiin siihen se kysymys, mitä me teemme maksamattomille maksositoumuksille. Anderson, Andersen on aivan oikeassa. Ei tässä nyt ole kyse sinänsä tulevista maksuista 90 prosenttia näistä tulevista maksuista jotkut sitoumukset ovat ihan mahdollisia hoitaa. Me olemme vain vähentämässä näitä tulevia sitoumuksia jotta se ei sitten olisi liian tuskaisa hanke kokonaisuudessaan. Mutta maksamattomien maksusitoumusten ongelman ratkaisu täytyy hoitaa näiden maksujen uudelleenjärjestelyllä. Muuta ratkaisua ei ole löytymässä tähän siihen, mikä on kirjanpidollisesti oikeaa, mikä on perusteutua ja mikä tulee Brysseliin sitten maksupyyntönä. Tämä nyt vastauksena tuohon kysymykseen. En ehkä kaikkiin ehtinyt vielä vastata tällä kertaa, mutta olen tuossa Ukrainan naapurivaltiossa ja tiedän kyllä, miten hankala, hankalia, hankala tilanne Ukrainassa on. Minun pitää mennä nyt Perlemontiin tapaamaan Ukrainan varapääministeri teatteria. ja varmasti sitten selvittelemme näitä asioita ensi vuoteen mennessä teidän kanssanne. Kiitos, että tulit. Olit täällä jo pitempään kuin sinun pitikään olla. Minä olen nyt ottanut puheenjohtajan tehtävän hoitaakseni. Ehdotan kollegoille, että me ne puheenvuorot, jotka on pyydetty, käymme lävitse. Aikaa on riittävästi. Minusta on tärkeää, että me parlamentin jäseninä pidämme mielessämme selvästi, mitä haluamme. Nimittäin syksyllä joka tapauksessa edessämme on kysymys, mitä me oikein haluamme. Haluammeko me jälleen tehdä sitä, mitä olemme tehneet viimeiset kaksi vuotta, ja taipua neuvoston edessä ja sanoa, että oo, herra Estas, hyvä on kriisi, emme halua uutta kriisiä kriisin lisäksi, ja siksi hyväksymme neuvoston tahdon? Vai sanommeko me tällä kertaa, että meidän pikkubudjetillamme, jos se pantaisi jäsenmukaisesti toimeen, saada aikaan aika paljon hyviä asioita, mutta silloin meidän täytyy pitää kiinni siitä, että haluamme tehdä hyviä asioita. Tämä ensimmäinen kommenttini. Toinen kommenttini. Käydäänpä vielä lävitse sen, miten asiat nyt käydään tästä eteenpäin lävitse. Minä katsoin lehtitietotilaisuudet sekä komission puheenjohtaja Barroson, jonka hän piti yhdessä parlamentin puhemiehen Schulzen kanssa, ja sitten myös tilaisuuden, jonka Janus Lewandowski piti. Minä en havainnut, että olisi ollut välttämätöntä tätä, että ensimmäiset lehdistötilaiset olisi seurannut toinen, koska sekä Barroso että Schulz puhuivat budjetista – mutta eivät vuoden 2013 budjetista, vaan perusperiaatteesta ja siitä, miten joko halutaan, että lisätään varoja EUn, EUta varten tai vähennetään rahoitusta ja miten se pitää arvioida. Sanoisin, että parlamentin puhemies saa minun täyden tukeni ja komission puheenjohtaja sanoi aivan samaa, mutta miten parlamentin puhemies ilmaisi asian, voi vain sanoa, että olemme onnekkaita siinä, että meillä on hänet parlamentin puhemiehenä. Nyt sitten vuoden 2013 budjettiesityksestä. Kokonaisuudessaan, kun tarkastelemme sitä, se on enemmän kuin puolustuskannalla oleva. Tietysti neuvoston kannalta, joka ei ylipäätään ymmärrä, mistä on kysymys, tämä kuulostaa tietysti siltä, että 6,3 prosenttia korotusta maksumäärärahoissa on aivan uskomaton villi asia, mutta kun me katsomme sitä, ensi vuosi on nyt pätevän rahoituspuitteen viimeinen vuosi, ja komissio ehdottaa, että 2,5 miljardia euroa otetaan marginaaliin sitoumuksiin, ja yli 6 miljardia eh, maksumäärärahoihin. Mis, miten tämä nyt sitten on tällainen yksiselitteinen budjetti? Ja jos ajatellaan nyt nuorison tulevaisuutta ja katsotaan sitten sitä, että ei ole edes sellaista korotusta, joka vastaisi inflaation astetta, niin silloin minusta tämä budjetti on hyvin sellainen puolustuskanalla oleva. Ja minusta meidän pitäisi olla offensiivisia, eikä aina pukeutua sä- säkkiin ja tuhkaan ja puhua siihen semmoinen että emme ole säästäneet tarpeeksi. Euroopan unioni, eu budjetti ei saa olla säästöbudjetti. Sen ei tarvitse olla sitä, koska ei ole mitään velkaa, ja se ei saa myöskään siksi olla budjetti, että se on ainoa budjetti Euroopassa, joka voidaan, jota voidaan käyttää jossakin määrin investointeihin. Nyt herra Gutmanis. Uh, thank you very much, unfortunately. Kiitokset. Niin valitettavasti Levanoski jo lähti, mutta varmastikin sitten saamme myöhemmin komission jäseniltä muilta vähän vastauksia komission edustajilta. Pääongelma, joka minun mielestäni tässä on se, että meidän täytyy nyt vielä tutkailla tarkoin tätä maksukykyä koska jos katsomme tuota 2007 vuotta, miten se on jaettu tuohon kohesioon ja sitten tutkimukseen ja muihin aloihin. Jotkut kollegat kysyivät, että onko tämä mm, oikeudellisesti perusteltua. Ehkä sitä ei voida maksaa. Komissio kuitenkin sanoi, että se on perusteltua. Ja tämä tarkoittaa sitä, että mm, nyt me nostamme 2013 summia ja sitä neuvosto voisi tällä kertaa tukea tämä raha pääosin menee jäsenvaltioille eikä se pysy yhteisessä käytössä. Ja toiseksi No meidän täytyy toki tukea tätä ajatusta. Minä kuulun liberaaleihin enkä ole samaa mieltä kuin Alvaro. Me olemme tässä liberaaliryhmässä nyt eri mieltä esimerkiksi kohesiopolitiikasta kokonaisuudessaan vastaan. Tässä on kyse vastaanottavista ja sitten lahjoittajista ikään kuin. Kysymys on se, jos komissi- kun komission jäsenen kuulimme sanovan, että me tähän edelleenkin jää alijäämää, myös tuon 6,8 prosentin noston yhteydessä. Eli meidän täytyisi nyt pystyä tämä jollain tavalla täyttämään. Ja kysymys on komission suuntaan se, miten tämä liittyy seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen, koska jos tätä nyt ei makseta ja n plus, N plus 2 ja 3 ja niin poispäin, näissä aikarajoissa. Miten tuo 6,8 on linkitetty tähän monivuotiseen rahoitusohjelman toteuttamiseen, koska jos koska, jo, koska kyllähän rahaa, ja, rahaa täytyy olla maksettavana myös 2013 jälkeen. Tämä kohesio ei tässä nyt toteudu. Me olemme nähneet viime vuoden lopussa tuon 5 miljardia, hetkinen vai 3,5 tuli mailta. Ja ne pelkäsivät menettävänsä tämän rahan nyt täytyy esittää avoimesti tämä kysymys, voidaanko todellakin nyt sanoa vakavasti, että tämä on tuo aikaraja, jos tähän aikarajaan ette pysty mitään tekemään, niin tätä, näitä ei makseta lainkaan ja menetätte tämän rahan, niin tämä olisi perusteltua. Tämä, tätä kysymystä minä mietin mielessäni. Ehkä osa teistä ymmärtää tämän, mutta miten nämä maksujen nosto, noston saadaan 2013 vuoden puolesta linkitettyä tuohon seuraavaan monivuotiseen rahoituskehitykseen? kehykseen mä en ymmärrä tätä. Tämä kysymys on jäänyt minulle hyvin avoimeksi ja olisin tyytyväinen, jos saisin siihen vastauksia jossain vaiheessa. Kiitos. Kiitos. Tämä maksamattomien sitoumusten ongelma, rallien ongelma. Silloin me sopineet, että 9. toukokuuta on pieni työryhmä teknisellä tasolla ja 13. toukokuuta sitten on poliittinen. A. Toinen liberaali on puheenjohtajana tässä nimittäin Jan Mulda. George Line. George Line. Ei ole paikalla. Monika. Äh, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat. Aluksi minä ymmärrän että maksimäärähän osalta olemme tulleet tilanteeseen, että tilanne on se, että kun joskus löydään lukkoon sitoumuksia, niin lasku sitten tulee. Ja tietysti on vaikeaa, että kun jäsenvaltiot päättävät hyvin suurpiirteisesti maksusitoumuksia, että sitten jossain vaiheessa tulee lasku, joka sitten esitetään, ja sitten ne valittavat, kun tämä lasku esitetään. Tämä on sellainen toimi, joka tällaisena aikoina, kun kaikissa jäsenvaltioissa on rahoituksellisia vaikeuksia, joista pitää selvitä, tämä on mutkikas kysymys, Kuitenkin tämä kysymys on sellainen, jos pitää keskustella jäsenvaltioiden kanssa. Mitä tulee uuteen budjettiin, olisin kiinnostunut siitä, eh, ja sanoisin, että tämä on pitkälti sitä, mitä, herra, minkä herra, mitä olisi alvarotisi. En halua olla hysteerinen sitoumusten osalta, mutta kysymyksen asettaminen, miten pitkälti ylipäätään laajennetaan sitoumuksia, kun maksuissa ei pysytä perässä, niin se on kyllä oikeutettu kysymys, joka täytyy asettaa ja pitää asettaa. Ja toinen asia on sitten se, pitää kysyä, onko nyt niin, että kaikki varat on asianmukaisesti käytetty ja kestävällä tavalla, jos ajatellaan kilpailukykyä, niin tämä aihe on ollut esillä vuosikaudet, se on ollut, mutta siitä huolimatta kilpailukyky ei kaikissa se valtioissa ole kasvanut saman tasoisesti tai toimenpiteitä ei ole toteutettu niin, että olisi tullut monimuotoista yritysten kasvua ja työpaikkojen syntymistä eri aloilla, joten tarpeen varmastikin olisi kysyä, miten nämä toimenpiteet ovat toimineet, ei pelkästään tehokkuutta, vaan niiden kestävyyttä ja tehokkuutta niin, että todellakin siitä syntyy konkreettisia tuloksia, jotka ihmiset näkevät, eikä vain niin, että me puhumme jostain kauniista miljardia, miljardiohjelmista. Sitten vielä kysymys komissiolle. Nyt kun meillä on yksi alue, joka erityisesti aiheuttaa meille taloudellisia vahinkoja kaikissa jäsenvaltioissa. Puhun tässä näistä kyberrikollisuuden keskuksista. Me tiedämme, että Euroopassa summat ovat kymmeniä miljardeja. Jos joku ryöstää pankin ja saa sieltä 100 000 euroa, kaikki ovat järkyttyneitä ja siitä puhutaan viikkokausia lehdissä. Mutta jos joku ryövää satoja miljoonia internetissä, siitä ei kukaan puhu mitään. Tätä pitäisi pyrkiä rajoittamaan ja vähentämään tässä syntyviä vahinkoja. Tämä se kysymys, joka liittyy siihen, että meillä on kohta, joka koskee nimenomaan kyberrikollisuuden torjuntaa, niin siinä ollaan 55 prosenttia alle tason. Olisi tärkeää, että tämä kyberrikollisuuden keskus saisi ainakin sellaisen varustelun tason, että se ansaitsisi oman nimensä edes, eikä olisi vain tällainen pelkkää, pelkkää puhetta, koska se voisi toimia siksi, että sillä oli liittävää rahoitusta. Sillä olisi vain tämä kaunis nimensä, mutta se oli toimintakykyinen. Kuten esimerkiksi lapsipornografian osalta koko Euroopassa vastaa tällä hetkellä vain viisi työntekijää. Viisi. Silloin on kyllä syytäkin pohtia sitä, että pitäisi lisätä koordinaatiota kenties ainakin jossain määrin silloin, kun on kysymys rikollisuudesta, jonka laajuus on sellaista kuin on. Tämä suhteessa muihin, muihin varoihin on kuitenkin aika pieni. Ja, vielen dank. Kiitos. Maria. Gracias, Jutta. Yo lamento que el Kiitoksia. Olen pahoillani siitä, että komissaari ei ole enää paikalla, eikä hän pitänyt tärkeänä CT-ryhmän varjoesittelijän kanta koskien näitä välineitä, jotka koskevat otsaketta neljä, enkä minä voinut puhua silloin, kun komission jäsen oli täällä paikalla, mutta uskon kyllä, että valiokunnan jäsenet, jotka ovat täällä paikalla, voivat antaa minulle vastauksia kysymyksiin. Ensinnäkin, mitä tulee tähän esitykseen, joka koskee otsaketta neljä, kysymyni kuuluu, Kuten tiedätte, perinteisesti on käytetty joustavuusvälinettä ja sillä on täydennetty sitä, mitä on ohjelmoitu otsakkeeseen 4. Nyt tässä 2013 talousarviossa, onkohan siinä jo otettu huomioon, että on otettava käyttöön joustavuusväline vai ajatteletteko, että, nämä, että näillä varoilla käytetään kaikki tarpeet ja kaikki se, mitä on ohjelmoitu otsakkeeseen 4? Toinen kysymys. Tiedämme, että kaudelle 2012-2013 on lisää määrärahaa 270 miljoonaa euroa, jotka on tarkoitettu naapuruuspolitiikkaa varten e- etelän väli, välimeren eteläpuolelle, siis tätä arabikevättä varten niin, e- niin edelleen. Tämä lisärahoitus tulee eri välineiden uudelleen suuntaamisesta, kuten kuten liittymistä edeltävästä välineestä ja vakausvälineestä, että sen muuten tällä nousee. Enkä tiedä, onko siinä otettu huomioon se, että osa näistä varoista on kohdennettu naapuruuspolitiikan eteläpuoleen, vai onko tämä nousu todella tarkoitettu itse vakausvälineettä varten, kuten tiedätte, sen toimintakin on lisääntynyt ja se on hyvin tärkeä Euroopan unionin ulkoisessa toiminnassa. Lopuksi olen vielä huolissani siitä, että tässä asiakirjassa ei ole minkäänlaista mainintaa demokratia- ja ihmisoikeusvälineeseen ja kumppanuusvälineeseen uusien teollisuusmaiden, teollisuusmaiden kanssa, eikä siinä myöskään mainita ja hetkinen kyllä tämä kehitys on, mutta näihin, näitä kahta ei mainita, siis demokratia, ihmisoikeudet ja uudet teollistuneet maat. En tiedä, johtuuko se sitä, että ei ole ollut, että, että, että, että se mitä tähän olisivat antaa on annettu muille välineille. Kiitoksia. Ja danke sehr. Ehkä saamme tästä vastauksenkin tähän pian. Nyt sitten uusi kollegamme, herra Plekovic, toivottavasti äänsi nimen oikein. Vielen Dank. You pronounced it uh, very correctly kyllä aivan oikein äänsitte tämän nimeni. Ja olen iloinen siitä, että saan täällä Kroatian tarkkailijana esittää puheenvuoron ensimmäistä päivää ja sitten myös erityisesti Lewandowskin puheenvuoron jälkeen 2013 talousarvion esittelyn jälkeen. Mielestäni hän oikein ystävällisesti sanoi, että Kroatia on ongelma. No, en ehkä voi nyt väittää, että Kroatia olisi millään tavalla tämän päivän Euroopalle mikään ratkaisu, mutta se varmasti 2013 sitten, joka on aivan erityinen vuosi meille, koska me tulemme silloin ensimmäiseen rahoitusvuoteen mukaan ja voimme tuosta rahoituksesta hyötyä. Ja tämän ratifiointiprosessin jälkeen kaikissa jäsenvaltioissa ensimmäinen päivä heinäkuuta 2013 me saamme olla jäsenvaltioita hyödyttyämme ensimmäisen puolivuoden tuosta liittymistä valmistelevasta rahastosta ja sitten näin me pääsemme tuohon monivuotiseen rahoituskehykseen 2013 puolivälin jälkeen ja tämä rahoitussumma määrä, joka on viime vuosien aikana neuvoteltu, mm, on liittynyt liitetty 2013 vuoden talousarvioon ja se, siitä selkeästi näkyy, mitä on tehty päätökseksi Kroatian ja 27 jäsenvaltion välillä sekä kustannuksista että myös tuloista, koska haluaisin korostaa sitä, että hän kyllähän Kroatiakin osallistuu unionin talousarvioon 2013 vuoden toisella vuosipuoliskolla juu, suurin piirtein 260 miljardia euroa meiltä tänne tulee. Ja minä haluaisin ehkä tässä kehitellä tuota ajatusta 2013 eh, vuoden liittymistä valmistelevasta raha, rahamäärästä. Tätä, tämä tässä tietysti täytyy kehittää myös sekä tämän valtion että kaikkien valtioiden mahdollisuuksia käyttää näitä rahoja. Kiitoksia. will ich die Vertreter? They are not here. They went. The rapporteurs went. Oh, the commission. The commission, ja. Also, wir haben jetzt ähm, die Rednerliste abgearbeitet. Es gibt einige Fragen. No niin, tässä olikin nämä puhujat. Joitakin kysymyksiä täällä on esitetty. Onko täällä joku komissiosta, joka haluaisi näihin vastata? Olkaa hyvä. Thank you, uh, Madam Chair. I will try to address some... Kiitokset. Niin haluaisin koittaa vastaa muutamaan täällä esitettyyn kysymykseen lyhykäisesti. Niin, täällä puhuttiin siitä, mikä näiden, näiden ähm, maksamattomien maksusitoumusten suhde on. Kyse on kahdesta kolmasosasta tästä kohesio summasta. Ja miten sitten tuo prosenttisumma nousee seuraavassa monivuotisessa rahoitusohjelmassa. Tuo talousarviota komissio ehdottaa on arvioinut vähimmäisvaatimuksiksi vuodeksi 2013 nämä luvut, jotka on esitetty. Jos näitä ei ole käytössä vuoden 2013 talousarviossa, niin sitten osa näistä vaatimuksista siirtyy seuraavalle vuodelle tai seuraaville vuosille riippuen niiden tasosta. Joten tässä nyt on olemassa tällainen mahdollisuus, mitä ei voida maksaa seuraavana vuonna, niin ne siirtyvät sitten seuraavien vuosien talousarvioihin. Ja sitten tuosta otsakkeesta neljä Onko komissio ajatellut tällä erää käyttää tuota joustavuusvälinettä? Vastaus on ei. Nyt kun arvioimme näitä tarpeita, niin tuo kustannuskatto otsakkeessa neljä on korkeampi kuin alun perin ajateltiin. Tässä on kyse 390 miljoonasta, mutta tähän jää tiettyä pelivaraa kuitenkin edelleenkin vähän vielä tätä sitten muokata, jos tarve vaatii niin joissain ohjelmissa. Erityisesti tässä mietin tuota eteläisiä, eteläisen välimeren valtioita ja naapuristoa siellä. Ja tähän välineeseen erityisesti, siis naapuruusvälineeseen, komissio on ottanut huomioon ehdotuksen nostaa tuota rahoitusmäärää kokonaisuudessaan, mutta myös on otettu huomioon se, että olosuhteet joissain näissä valtioissa ovat niin epävarmat, että mahdollisuutemme sitoutua tällaisiin ja maksaa näitä määriä siihen suuntaan ei oikeastaan ole taattua. Ja tämä tosin täytyy ottaa huomioon ja juuri se, miten olosuhteet ja, ja tilanteet noissa valtioissa kehittyvät. Ja sitten puolestaan tähän demokratiaan ja ihmisoikeuksiin, tähän komission ehdotus on se, että 2012 tasolla pidettäisiin nämä vuoden 2013 talousarvioehdotuksessakin. Ja vielä lopuksi tuo nosto, jota ehdotetaan tuolle liittymistä edestä, edistä edeltävälle välineelle. Tämä liittyy siihen, että automaattisesti nämä sitoumussäännökset tulevat suoraan näihinkin välineisiin soveltaviksi. Ja vuonna 2013 voi olla tällainen kannustin tot, tehostaa tuota täytäntöönpanoa näissä valtioissa, jotta varat eivät sitten katoa taivaan tuuhin, näitä ei menetetä. Ja siitä, siten tämä väline toimii. Ja tämä johtaa minut viimeiseen osaseen vastauksissani. Tämä liittyy tuohon kohesioon myös ja myös Kodmaniksen kysymykseen, eli pitäisikö olla jonkunlainen automaattinen aikaraja sitoumuksille kohesiorahastossa rahoissa. No, on olemassa tiukka sääntö automaattisista sitoumuksista ja se liittyy tuohon N plus 2, N plus 3 sääntöihin vastaanottavissa valtioissa, etua saavissa valtioissa, eli tämä takaisin maksaminen ei tapahdu ollut kahdessa vuodessa tai kolmessa vuodessa, vaan nämä sitoumukset, jos niitä ei ole maksettu kahdessa tai kolmessa vuodessa, niin silloin nuo, nuo, tuo raha on menetetty täysin. Ja tätä tietysti on hyvin vaikea ennustaa näiden tässä kohesio kustannuspuolella juuri näistä syistä, koska on nyt hyvin vaikeaa sitten tietää, saammeko me vuoden 2013 lopussa mennessä kaikkien jäsenvaltioiden maksut korvattua takaisin tuon N plus 2 tai N plus 3 aikarajojen mukaisesti. Eli tällöin sitten komissio joutuu osallistumaan tähän työhön ja tämä menee sitten ehkä osittain vuoden 2014 puolelle myös. Tämä joka tapauksessa on tällainen epävarmuustekijä. Joka tapauksessa, jos takaisin vast, pyynt, maksu pyyntöihin ei vastata, niin silloin nämä sitoumukset raukeavat automaattisesti. Kiitoksia puheenjohtaja. Okei. Okay. Kiitos. Tämä olivat, nämä olivat ensimmäiset vastaukset. Aikaa myöten tulemme saamaan tulemaan tietysti niin, että meillä on yhä enemmän kysymyksiä ja saamme tietysti myöskin sitten odottaa vastauksia. Näin vuoden 2013 talousarviokeskustelu näiltä osin on nyt päättynyt ja siirrymme nyt huomaan, että esittelijät ovat paikalla, jotka käsittelevät monivuotisen rahoituskehityksen menopuolta, mutta omat varat eivät ole paikalla. Mutta he voivat varmakin, varmakin kumpikin kertoa, mitä eilen yleisten asioiden neuvostossa on tapahtunut näiden asioiden osalta. Minulla ei ole nyt aavistustakaan siitä, kuka haluaa aloittaa. Raimaa. No, yhteistyöhengessä katsomme, miten tässä toimitaan. Tämä on ollut neuvottelu joukkueen vahva puoli. Me on toisen kokouksen osa tämän aihe ja sitten me vaihdamme puheenvuoroa tässäkin sen mukaisesti. No niin, maanantaina oli kontaktiryhmä, sitä johti puhemies Schulz ja neuvottelujoukkue eilen ennen yleistäisyyden neuvoston kokousta Luxemburgissa kävi keskusteluja ja tänään lounastauon aikaan meillä oli tämä debriefing Tanskan lähettilään kanssa. Tilaisuuden keskipisteessä, siis yleisessä neuvostossa, olivat tietyt ajatukset, jotka mahdollisesti ovat osa tällaista neuvottelupakettia. Ja ajatellen sitä, mikä maanantaina yksimielisesti nousi esille kontaktiryhmässä ja jonka ottivat esille kolmen toimielimen puhemiehet, puheenjohtajat, e, esillä oli se, että Lissabonin menettelyjä tiukasti ajatellen e, suostumus- ja yhteisvälismenettelyä ovat sellaisia, että ne täytyy noudattaa. Neuvoston taholta ehkä hiukan, neuvoston puolella ehkä hiukan yllätystä se ministeri Vammen esitteli neljä kohtaa, että Tanska puheenjohtajavaltiona katsoo olevansa velvollinen toteuttamaan täysin äh, tämän menettelyn, joka merkitsee parlamentin mukaan vetämistä. Ja että tässä koko menettelyssä toiseksi mistä ei sovita ennen kuin kaikesta on sovittu. Ja kolmanneksi, että vakuutus siitä, että tätä välttämättä varmistaa se, että nämä neuvottelulaatikot eh, eivät eh, merkitse sitä, että ennakoidaan lainsäädäntömenettelyjä ja että Tanska ottaa tämän hyvin vakavasti. Mitä yksityiskohtiin palaa vielä myöhemmin. Neljänneksi Tanska puheenjohtajavaltiona Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa ei pidä kiinni siitä, että otettaisiin varhaisessa vaiheessa kantojen lukujen ja omien varojen suhteen. Neuvottelut käydään näiden neuvottelulaatikkojen pohjalta eteenpäin. Me olemme esittelijöinä tässä briefauksessa vielä kerran katsoneet neuvoston esityksiä kohesio- ja maatalouspolitiikan osalta esittäneet kommentteja ja sanoneet, että on mietittävää, että nämä luvut ovat nähtävissä, mutta tämä on yhteispäätösmenettelyn puitteissa päätettävää samoin kuin tämä, tämä ja tämä. Ja nyt jatkomenettelyssä moni asia riippuu siitä, että toisaalta kehittyy kantoja, Neuvot, kukaan ei voi kieltää neuvottelua, neuvostoa ajattelemasta, kun neuvosto ajattelee, mutta on tehtävä ero yleisten kantojen omaksumisen välillä ja sitten neuvottelussa parlamentin kanssa erityisten neuvoston kokoonpanojen kanssa ö, syntyvien tasojen osalta ja sitten osalta, mitä neuvosto tällainen ennakoiva kantojen vahvistaminen voisi merkitä. Joka tapauksessa me olemme ehdottaneet, että toukokuun kakkostäysistunnossa pyytäisimme julkilausuma neuvostolta ja komissiolta ja että käytäisiin parlamentin keskusteluasiasta ja tehtäisiin päätösasema, jossa intensiivisesti esitettäisiin meidän kantamme toimielimenä. Näyttää siltä, että menettelyt ovat nyt nopeutumassa ja tässä tilanteessa meidän täytyy hiukan muuttaa sitä, miten me päätämme kannostamme, joten jo varhaisessa vaiheessa meidän pitää keskustella näistä kysymyksistä. Neuvosto puheenjohtajavaltio tänään otti tähän hiukan pidättävästi kantaa, mutta minusta on hyvin tärkeää, että me viemme tämän lävitse ajattelen mahdollista kehitystä. Toiseksi keskustelu tällaisesta julkilausumasta, joka voisi vielä kerran luoda lukkoon tällaisia velvoituksia siitä, miten meidän pitää toimia suhteessa toisimme, että kukaan ei jälkikäteen voi sitten sanoa, että tässä on ollut epäreiluja toimintaa. Neuvostonsa on ollut hyvin kiistelyä, keskustelua, ja sehän on nähtävissä eri uutistoimistojen tiedotteista. Tämä kulkee yli puolueen rajojen neuvoston sisällä. Sen lisäksi me sitten mielenkiinnolla saatoimme kuulla, että asiakirjoissa, jotka ovat väliaikaiset pöytäkirjat tai lehdistötiedotteet, että niistä löytyi muotoilu, josta tänäänkin me puhuimme, että mihin ollaan menossa. Minä nyt lainaan englannista tätä tiedotetta. Yleinen lähestymistapa on poliittinen sopimusneuvostossa, joka riippuu siitä, mikä on Euroopan parlamentin kanta ensimmäisessä käsittelyssä. Ja vaan hyvä näin. Mutta sitten jatkuu yleinen lähestymistapa tässä politiikan integroivassa paketissa on osittain, koska osittain juttelemme suuntaan ulkopuolella ennen kaikkea summat, joista jotka koskevat kohesiopolitiikkaa ja eri alueiden oikeutta saada tukea, joista tullaan päättämään EUn uuden monivuotisen rahoituspuitteen yhteydessä. Kun me puhuimme tästä, meille sanottiin, että tämä teksti on lehdistöyksikön laatima ja että tämä muotoilu ei heijastele sitä, mitä siellä oikeastaan pitäisi lukea. No mehän aina syytämme tulkkeja, kun me emme ymmärrä jotakin asiaa. Tässä nyt syytetään sitten taas lehdistöpalvelua, joten meidän täytyy nyt pitää tätä asiaa tarkasti silmällä, koska Eurooppa-neuvoston johtopäätökset joulukuulta 2005 sivulta 27 eteenpäin sisältävät kaikki prosenttiosat, luvut ja pienet luvut, jotka silloin on mahdollisia esittää, mutta jotka tämän kaikki kuuluvat yhteispäätösmenettelyn piiriin, ja siksi on hyvin tärkeää pitää tätä silmällä, ja siksi me massiivisesti puutuimme tähän. Tähän vielä lisäksi vielä sekin, että omat varat tukkuun lopulla ovat valmisteilla omaan neuvottelulaatikkoonsa, ja koko tämä joustavuuden aihe on asia, joka ehdottomasti täytyy ottaa huomioon tässä valmistelussa, samoin kuin tämä meidän vaatimamme kolmisointu luvut, monivuotinen rahoituskehys, omat varat ja välttämätön budjettijoustavuus valmisteltaessa eh, tätä puheenjohtajavaltion taholla pitäisi ottaa huomioon. Tässä kaikki me olemme niin pitkälti toimineet eh, yhdessä, että jokainen meistä tietää, mitä toinen tulee sanomaan. Kiitos. Loistavaa. Nyt täällä, niin tässä nyt takia mitään välttämättä ehkä ruveta siteraamaan, mutta kuitenkin onko kysymyksiä, jotka liittyvät tähän, niihin joutuu sitten vastaamaan Ivailo. Sitten varmastikin hän pystyy siihen. Ei. Hyvä. Täydennyksiäkään ei ole. Ja loput saamme sitten lukea. Voimmeko nyt sitten siitä sitten kohtaan kuusi? Se lykätään, koska Balsani ei ole paikalla. Kohta kahdeksan. Sosiaalimuutoksen innovaatioita koska Euroopan unionin ohjelma. Estel tekee lausuntoa budjettivalkunnan puolesta. Oui, merci, Madame la Présidente. Pour... Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä sosiaalisiin muutoksia ja innovaatiovia koskeva ohjelma on komission ehdotus, jolla yhdistetään jo olemassa olevat ohjelmat, kolme ohjelmaa, Progress, EURES ja Progress mikrorahoitusjärjestely. Nämä siis äh, yhdistetään ja pyrkimyksenä on yksinkertaista, tätä me tuemme aikaisemmassa keskustelussa totesin, että se, että nämä yhdistetään yhdeksi tiettyjä ongelmia, nimittäin, että tässähän yhdistetään sellaisia ohjelmia, joiden tavoitteet, toimijat ja pyrkimykset ovat hyvin erilaisia, ja tämä helpostikin heikentää ehdotuksen johdonmukaisuutta. Haluaisin tehdä, esitellä teille nyt omat ehdotukseni, joilla voitaisiin tätä mekanismia parantaa. parantaa. Toisin kuin komissio sanoi, olemme sitä mieltä, että ohjelmia ei pidä ainoastaan koon perusteella arvioida, vaan eurooppalaisen lisäarvon perusteella. Tämä on tärkeä asia pienillä unionin hankkeilla, joita joita on tuettu mikrorahoitusjärjestelyllä, on saatu aikaan todellista eurooppalaista lisäarvoa. Tästä mikrorahoitusjärjestelmästä on sanottu, että sitä on vielä kehitettävä ja kasvatettava. Ja totesimme, että mikäli komission ehdotuksella voidaan toki osittain helpottaa rahoituspalvelujen hyödyntämistä, niin siinä unohdetaan osa-alue, joka on rinnakkainen ja täydentävä, nimittäin nämä eh, edunsaajien tukeminen ja muistutamme tässä, kuinka tärkeää tämä rinnakkaisuus ja täydentävyys on, koskien juuri näitä liitännäistoimia, joita usein toim- rahoitetaan sosiaalirahastosta. Sitten budjetista ja yhtä, olemme yhtä mieltä, että työllisyysvaliokunnan esittelijän kanssa ehdotamme, että meillä olisi sama, samanlainen äh, rahoitus äh, sääntööriohjelmiin, toisin kuin komissio ehdottaa, ja ehdotamme, että tämä hallinnollisia kuluja koskeva summa nostettaisiin kahteen prosenttiin. Sitten vielä pieni täydentävä seikka näyttää siltä, että budjetin osalta tarvitaan rahoituksellista vakautta, eli tähän myönnettäisiin vastaavat määrärahat. Tämä on kuitenkin tarkistettava vielä olemme päättäneet, että lykättäisiin näiden summien vahvistamista ja odotetaan tulevaa monivuotista rahoituskehystä. Ja tässä muistetaan parlamentin kesäkuun 2011 päätöslausumaa, jossa toivoimme, että tulisi 5 prosenttia lisäystä verrattuna vuoden 2013 budjettiin. Tässä hyvin lyhyesti ja tiiviisti se, mitä minulla oli sanottu. Yeah. Euh, les dépôts d'amendements demain 10 heures. Niin, tarkistukset huomenna kello 10. Ja hyväksyminen tässä valiokunnassa 21. toukokuuta. Ich habe jetzt nur eine Wortmeldung. Vain yksi puheenvuoropyyntö. Jan Kozlowski. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Chciałem podziękować pani Estelle Gery. Kiitokset. Haluan kiittää Ruvak Höljelje tästä esittelystä. Uskon, että yhden ohjelman ajatus on hyvä askel ja ajatus hyvä askel sen suuntaan, että saadaan unionin toimia koordinoitua järkevästi työttömyyspolitiikassa ja sosiaalipolitiikassa. Ja myös mennään eri menettelytapojen yhtenäistämisen suuntaan tätä kautta. Olen samaa mieltä kuin esittelijäkin siitä, että sosiaalisen innovaation ohjelman pitäisi tukea ei pelkästään suuria hankkeita, vaan myös pieniä ja keskiluokan ohjelmia, koska tavoite on löytää uusia ratkaisuja aika ruohonjuuritasolla. Tässä komissio puhuu siitä, siitä, että meidän täytyisi saavuttaa tietty kriittinen massa rahoittamalla vain suuria hankkeita. Mielestäni tällainen selitys on täysin perusteeton. Ja sitten ähm, konferenssien rahoittamiseen puheenjohtajien kausien aikana mielestäni tämä Grelierin ajatus on järkevä, mutta erinäisten konferenssien järjestäminen esimerkiksi köyhyyden torjunnasta ja sitten yhteiskunnallisesta syrjimisestä, syrjitymisestä mielestäni vastaavat tämän ohjelman tavoitteita, joten tämän tyyppisten seminaarien ja konferenssin järjestäminen täytyisi hyväksyä myöskin. Niille toki täytyy aina vastata ohjelman varsinaista tavoitetta. On tehty myös ehdotus siitä, miten eri ohjelman osia voitaisiin sitten järkevimmin jaotella toinen toisiinsa nähden. Mielestäni tuo ehdotus, joka on tehty, menee talousarviovaliokunnan toimivallan ulkopuolelle. En ole varma siitä, kannattaako meidän nyt tuosta progressohjelmasta kustannuksia leikata. EURES-ohjelma joka tapauksessa kattaa aika monta eri hanketta. Ja mielestäni tätä näiden ohjelmien välistä suhdetta pitäisi vielä uudelleen tutkailla. Olen samaa mieltä komission lähestymistavan kanssa sinänsä, mutta voisin ehdottaa myös toista ehdotusta. Eli me voisimme jättää komissiolle harkintavallan rahoittaa useampia ohjelmia ja siirtää varat eri ohjelmien välillä aina 5 prosenttiin asti. Toki talousarvioviranomaisen pitää saada tietää tällaisista mahdollisista siirroista ohjelmien välillä. Olen myös sitä mieltä, että on hyvin merkittävää koordinoida täydentävyyttä ja vaatia näiltä ohjelmilta suurempaa tehokkuutta. Kiitos. Ja, vielen dank. Kiitos. Siis vielä kerran. Huomenna puolen päivän mennessä pitää jättää tarkistukset. Äänestys mietinnöstä on 31. toukokuuta. Estelle. Kiitoksia. Haluaisin vain vastata kollegoille siitä, kuinka nämä jaetaan eri ohjelmien välillä. Tässähän komissio, tai työllisyysvaliokunnan ja varjoesittelyn kanssa tätä jo katsottiin, mutta voitaisiin vielä tätä tarkistaa nyt ja saada lisää joustavuutta niin, niin että on todella sanottava, että tämä jako tässä on vain ohjeellinen ja sitä voidaan vielä vähän sopeuttaa. Elle est indicative, me dit-on, sur un ton euh, très agréable. Elle est déjà indicative. Voilà. No niin, tämä on siis jo ohjeellinen. <laughs> Alles klar. Ja, das, ähm... Selvä. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, odotamme tarkistuksia, jotka kollegat valmistelevat, jotka tulee varmasti paljon. Ja sitten nähdään, mitä tapahtuu. Ja nyt sitten kohta yhdeksän kansanterveyskasvun tukena kolmas terveydenalan monivuotinen toimintaohjelma. Rova Wertman. Kiitos. 10 prosenttia EUn BKTstä käytetään terveydenhuolto, ja se on siis suurimpia talouden haaroja EUssa, ja se työllistää 10 prosenttia kaikista Suomesta kansalaisista. Se merkitsee lisää elämänlaatua, ja me tietysti kasvun moottoria juuri näinä aikoina. Ajattelen talouskriisiä, tämä on hyvin tärkeää. Komissio on ehdottanut kolmatta EUn terveysalan monivuotista toimintaohjelmaa tulevan monenvuotisen rahoituspuitteen yhteydessä. Siinä on neljä tavoitetta, jotka kaikki voivat edistää talouskasvua. On innovatiivinen ja kestävä terveydenhuoltojärjestelmä. Sitten pyritään toiseksi lisäämään kansalaisten mahdollisuuksia saada parempaa ja turvallisempaa terveydenhuoltoa Kolmanneksi ehkäistään sairauksia ja edistetään hyvää terveyttä. Ja neljänneksi suojellaan kansalaisia rajat ylittäviltä terveysuhilta. Jos nyt ajattelee tilannetta vuoteen 2020 Euroopan unionissa, niin yli miljoona työntekijää puuttuu terveydenhuollon alalta. Ja näitä osin terveydenhuolto antaa myöskin kasvuimpulsseja työmarkkinoille – budjetti on, on suunniteltu olevan noin 446 miljoonaa euroa komission mukaan. 60 prosenttia olisi yhteisrahoituksen osuus, ja tässä se voi olla jopa 80 prosenttia tämä osuus, koska tässä on kysymys tärkeästä tavoitteellisuudesta. Tärkeintä on ehkä kuitenkin se, että, että meidän tarkoituksemme on työnnistetty mukaan ja samoin on tehty jotakin lisäyksiä. myös näyttää siltä, että komission teksti on hiukan heikko, tai sitä voitaisiin käsittää, se voitaisiin käsittää väärin. Haluaisin vedota kaikkiin kollegoihin, että, että pohdittaisiin asiaa hiukan, niin sitä voitaisiin keskustella siitä, miten saataisiin aikaan parempia muotoiluja. Ja olisi hyvä, jos mahdollisuuksien mukaan saataisiin aikaan yhtenäinen sopimus. Koko tilanteesta voitaisiin todeta, että on pohdittava, mikä pitkällä tähtäyksellä on se, mitä Euroopan unionissa tapahtuu. Väestö vähenee Euroopan unionissa. Me olemme kuihtuva maanosa väestöllisesti, samoin myöskin ikääntyvä maanosa. Jos haluamme säilyttää kilpailukykymme, meidän täytyy nyt olla aktiivisia eikä vasta 10 tai 20 vuoden kuluttua. Ja siksi terveydenhuolto on kansantalouden kannalta hyvin merkittävä. Nyt komissio minusta toimii oikein ja tästä syystä minä ol, olisin sitä mieltä, että pitäisi näitä tukea tälle esitykselle. Tarkistuksia voidaan tehdä 7. toukokuuta asti. Äänestysvaliokunnassa olisi 31. toukokuuta. Ja odotan mielenkiinnolla keskustelua asiasta. Jetzt bin ich in der glücklich... Nyt olen sikäli onnekas, että olen varjoesittelijä tästä lausunnosta. Minusta tarkistukset, jotka liittyvät budjettiin, ovat aikkeavan oikein. Voin tukea niitä kaikkia tarkistuksia. Varmasti kaikki kollegat ovat jo ne nähneet. 1, 2, 4, 7, 11, 12, 13 ja 14 ovat kaikki minusta aivan oikein. Ne koskettavat meidän tehtäviämme, joita meillä täällä valiokunnassa on, mutta 3, 6, 90 ja 15 ovat sitten sellaisia, jotka ovat ympäristövaliokunnan toimivaltaan kuuluvia, joten sisällöllisesti täällä on tietyissä asioissa muutettava jotakin. Mutta uskon kuitenkin, Rova Wertman, että joka tapauksessa niin, ähm, aika ajoin näitä asioita tehdään kaksi kertaa, mutta tarkistus, joka koskee tehtäviä, ei siis pelkästään alkoholin ja tupakan väärinkäyttöä, vaan myöskin huumeiden väärinkäyttöä ja huumeiden väärinkäytön ehkäisemistä. Tästä uskoisin, että me Euroopan unionina emme pysty tekemään asiassa mitään, koska se ei kuulu unionin toimivaltaan. Huumeiden käyttö koko Euroopan alueella on asia, joka kuuluu rikosoikeuden piiriin ja rikosoikeuden kanssa me emme ole missään tekemisissä. Tiedän, että Saksassa esimerkiksi on olemassa humavia aineita koskeva laki, jossa sanotaan kauniisti, että tulot humavista aineista ovat, humavien aineiden käyttö on kiellettyä, mutta jos humavia aineita ei myy, vaan ottaa näitä vain yksityiseen käyttöön, siitä ei ole seuraamuksia, mutta kuitenkaan emme saa tehdä tämän ehkäisemätoiminnan osalta yhtään mitään, mutta se, miten voimme tehdä, Saksassa, Euroopan unionissa on se, että me käytämme virastoa, joka toimii Lissabonissa. Ja se, miten laittomasti huumeita kulkee, miten te yritetään saada tuotua tai miten kolmansimainen kanssa yhdessä sitten pyritään sulkemaan näitä teitä, joita kautta huumeita päätyy EU-hun. Tässä ne ovat asioita, joissa meidän kätemme on sidottuna tupakka, alkoholivat laillisia huumeita. Voimme tehdä vaikka kuinka paljon mainontaa niitä vastaan, se on sallittua. Sopiikin oikein hyvin tähän terveydenhuollon toimintaohjelmaan, ja näin me olemme aina toimineetkin. Nyt toimintaohjelma on suunniteltu kestäväksi seitsemän vuotta hiukan 100 miljoonaa euroa, joten kaikkea ei voida tehdä, mikä mahdollisesti olisi tarpeen kansanterveyden hyväksi mutta hyvät käytänteet, esimerkit, niitä voidaan kehittää. Ja niin kuin te totesitte, mitä tulee tähän raportointivollisuuteen ja muuhun, niitä pitäisi olla. Ja ennen kaikkea pitää olla kriteerejä, joiden mukaan tapahtuu arviointi ja kriteerejä, jotka löydään etukäteen lukkoon, mistä se on hyvä tapa toimia. Ja se kuuluu myös meidän toimivaltaamme budjettivaliokuntana, koska viime kädessähän me olemme täällä sitä varten, että katsotaan, että varoja käytetään asianmukaisesti. Äh, Nyt olen puheenjohtaja taas. Olkaa hyvä. Frau Mazzoni. Mazzoni. Grazie, anch'io intervengo come relatore Umbra per... Käytän puheenvuoron EPPn e puolesta. Minun mielestäni komission ehdotusta voidaan tukea erityisesti, koska siinä on otettu mukaan tämä tavoite harmonisoida terveysohjelman EU 2020 strategian kanssa ja tässä keskitytään tavoitteisiin, jossa meillä olisi ohjelma, jossa kehitetään innovointia ja osallisuutta ja pyritään paikkaamaan henkilöstöpulat ja tehostamaan palveluja niin, että voidaan vastata tällaisten tarpeisiin. Lähtökohtana tässä, kun ajatellaan tämän valiokunnan toimivaltuuksia, koskee terveyden arvoa kasvutekijänä. Ottaen huomioon sen talousvaikutukset, tässä arvioidaan sitä, kuinka kansalaisten tila vaikuttaa talouden kasvuun ja kehityksen EUn sisällä. voin tukea tätä, tosin en ehkä kovin syvällisesti, en, mitä tulee tähän koko summan, jotain sitten ehdottaa, koska jos ajatellaan tämän sektorin vaikutusta koko budjettiin, niin voi olla, että nämä määrät vielä pitää tarkistaa, mutta en nyt halua mennä siihen sen enempää, koska minulla ei siihen erityisvaltuuksia. Olen yhtä mieltä periaatteessa näistä ehdotuksista, joita valmistelija on tehnyt. Sitten joitakin huomioita. Valmistelija korostaa tässä erityisesti sitä, että korostetaan tarvetta ennaltaehkäisyyn, tupakoinnin alkoholin käytön torjuntaan ja puheenjohtaja puhui myös eh, mahdollista huumeiden käytön torjuntaan. Tästähän meillä on viittauksia valmistelija tämän lisäksi ehdottaa muutosta, joka koskee liikalihavuutta. Ja hän viittaa suoraan näihin, näihin ravitsemusparametreihin. Minä uskon, että tätä voidaan tukea. Edelleen voidaan tukea sitä, että keskitytään tupakoinnin ja alkoholin käytön torjumiseen aikoina, jolloin komissiokin on tunnistanut nämä syyt selvästi tärkeimmiksi syiksi ähm, ennenaikaiselle kuolemalle. Uskon, että tällainen luettelo saattaa aiheuttaa epätasainoa ohjelmiin ja se saattaa myös viedä huomioon pois ohjelmista, jo, jotka ovat tärkeitä Euroopan unionille ja jotka myös ovat riskialttiita. Tässä tarkoitan tekijöitä, jotka johtuvat ilman saastumisesta. Niin jos nyt halutaan tehdä todella hyödyllinen luettelo ja tyhjentävä ennaltaehkäisyyn pyrkivä luettelo, niin meidän olisi myös otettava huomioon nämä mahdolliset krooniset patologiat, jotka johtuvat ilmansaastumisesta, saastumisesta, kuten smogista ja ilmansaasteista ja kaikenlaisista teollisuuden päästöistä, vaarallisimmista päästöistä ja niin edelleen. Edelleen olisi otettava viittaus liikunnan vähäisyyteen. Tämäkin on toki asia, joka tieteellisissä tutkimuksissa, julkaistuissa tutkimuksissa ja WHO-tutkimuksissa on havaittu yhdeksi tärkeimmäksi syyksi, joka aiheuttaa kroonisia patologioita. Ehdotuksena valmistelijalle, kun hän, pyrki, hän pysi huomiota, jotta voitaisiin tätä tekstiä vielä parantaa yhteistyön hengessä, niin haluaisin korostaa kohtaa kuusilla siinä hieman, millä niin siinä jo ottamaan terveyden prioriteetiksi kansallisiin ohjelmiin ja, ja jossa arvetaan Euroopan unionin varoja. Tämä ei kuitenkaan ole läsnä täällä jatkossa. Minun mielestäni tämä olisi otettava prioriteetiksi aivan eh sen ei pitäisi olla mikään ehto vaan se pitäisi selvittää paremmin, niin se, se pitäisi ottaa tällaiseksi tukikelpoisuusehdoksi. Sitten kohta kymmenen. Olen vähän hämilläni tämän suhteen, jossa pidetään parempana maita, joilla on vähemmän kuin 90 prosentin BKTL. Minun mielestäni nämä terveyden edistämistoimet ovat sellaisia, joiden ei pitäisi ottaa huomioon näitä tekijöitä, vaan niitä pitäisi tarjota kaikille samalla tavalla. Sitten vielä pari viimeistä huomiota kohta 16. Tässä viitataan monista rahastosta tuleviin tukikelpoisuuksiin. Tätä ei oikein ole selvästi käsitelty. Olisi parempi vielä Mm, selvitettävä tätä multirahastokriteeriä. Sitten kohta kaksi siinä viitataan komission hallinnointiin. Minun mielestäni tämä sanamuoto, ottaen huomioon menneet kokemukset, johtaa siihen, että uhrataan monentasoinen hallinto. Sitä kuitenkin pitäisi edistää kaikessa toiminnassa jota Euroopan unioni tukee tässä ehdotukseni valmistelin. Kiitoksia. Ja, vielen dank. Ähm, ich... Kiitos. osin voin tukea esitettyjä puheenvuoroja, mutta niin kauan kysymys ei ole asioista koskevat budjettia, meidän täytyy tarkituksemme sitten äh, saada esittelijä Honsos Stetille, joka on esittelijänä vastuuvaliokunnassa ja ympäristövaliokunnassa, joten kaikki, mikä koskee komission tekstiä, kaikki muutokset, jotka me siihen haluamme sisällöllisesti, en tarvita lukuja, enkä toteuttamismääräyksiä. Ne kaikki pitää viedä ympäristövaliokuntaan. Me emme voi täällä tehdä sellaista lainsäädäntöä, joka on ympäristövaliokunnan asia. Me esitämme lausunnon, joka koskee budjettia ja miten budjettia käsitellään. Tämä vain selitykseksi. No niin, onko muita puheenvuoropyyntöjä? Rava Wertman, haluatteko vielä lopuksi? Haluan kiittää kommenteista ja ajatuksista. Voisimme varmasti kokoontua jossakin vaiheessa ja asianmukaisesti työstää tällaisia parannuksia. Kiitos. Gut, dann äh, sind wir am Ende. Niin, näin olemme päässeet estysistan loppuun. Siis emme itse ole lopussa, estysistan lopussa. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka kestivät tällä näin pitkään meidän kanssamme. Seuraava budjettivaliokunnan kokous on 8. Äh, toukokuuta. Silloin tämä kello 15. Toivottavasti kaikki reippaina. Siihen asti kaikkea hyvää.